Hyvät naiset ja herrat, minä aion aloittaa kokouksen, vaikka meillä on täällä aika vähäinen osanotto ja ymmärtääkseni ihmiset, jotka tulevat Saksasta, heillä on vähän logistiikkaongelmia tänään ja varmasti sen tähden tässä ollaan vähän myöhässä. Mutta ihan pari huomiota esityslistasta. Viitoskohta ja kuutoskohta, ne ovat vaihtaneet paikkaa niin, että me käsittelemme julkiset hankinnat ennen TISA-kohtaa ja huomisissa äänestyksissä sitten niissä itse asiassa niissä on teknisiä ongelmia, mutta ihan muutama huomio vielä minulta itseltäni. Ja meillä on tässä lähetys webstreamissä ja meillä on pöytäkirjat tiedossa ja käytettävissä. Ja sitten aivan lyhyesti Alankomaiden valtuuskuntavierailusta torstaina perjantaina viime viikolla. Meillä oli erittäin mielenkiintoiset kokousrupeamat aivan ensiksi kansallisen parlamentin edustajien kanssa aivan selvästi Alankomaissa – tarkastellaan Euroopan lainsäädäntöä hyvin yksityiskohtaisesti ja meillä oli yksityiskohtaiset näkemysten vaihdot koskien jakotaloutta ja televiestintämarkkinoiden paketista, samoin kuin kuluttajasuojajärjestöjen kanssa tapaamisia, vastaterrorismi ja kyberturvallisuusjohtaja tavasimme myöskin ja meillä oli erittäin hyvät kokoukset myös elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Ja sitten seuraavana päivänä meillä oli eh, Rotterdamin satama vierailu. Se on Euroopan suurin satama. Siellä tapasimme tulliviranomaisia, myös sellaisia, jotka ovat vastuussa siitä, että neuvotellaan ja täytäntöön pannaan nämä tullikoodiksia. Rova Gebhardt oli minun kanssani ja hän olikin sitten ainut jäsen kanssani perjantaina. Dennis Stewart oli äh, sitten torstaista perjantaihin ja tämä oli äh, kyllä äh, parhaita kokouksia, ainakin mitä Gebhardt oli tehnyt tässä viime, tai mihin hän oli osallistunut viime aikoina näillä vierailuilla. Minun mielestäni olisi todellakin noloa, että niin, niin kyllä tiedän, että syyt olivat hyviä, mutta pitää kyllä miettiä aika tiukasti, miltä näyttää meidän valiokuntamme, jos meillä on korkea tason kokouksia ja sitten on erittäin pieni valtuuskunta, joka tulee paikalle kolme tai neljä. Se on tietenkin parempi kuin kaksi erittäin hyvä, että Evelin oli paikalla ja e, myös palveludirektiivistä paljon kysymyksiä, mutta jos jatkossakin järjestämme vierailuja ja haluamme niihin rahoitusta myös parlamentilta, niin meidän täytyy varmistua siitä, että siellä on myös e, laajalti puolueedustus ja minä tiedän kyllä, että e, tässä oli ongelmia, mutta erittäin hyvää palautetta ja tiedot, joita saimme, ne olivat erittäin hyödyllisiä ja varsinkin kansallinen parlamentti haluaa päästä hyvin varhaisessa vaiheessa lainsäädäntötyöhön mukaan, joten me kyllä teemme tästä muistion ja keskustelemme koordinaattorien kanssa, mitä teemme valtuuskuntavierailujen suhteen tehdäänkö niitä joka puheenjohtajakaudella vai joka toisella tai kolmannella, mutta meidän pitää jollain tavalla varmistua siitä, että saamme täysin tukea näihin. Ja sitten, jos voimme hyväksyä pöytäkirjan, esityslistan ja sitten viime kokouksen pöytäkirjan ja sitten Seuraavaksi puheenvuoro Sanille. Kiitos. Viimeisessä työryhmäkokouksessa käytiin mielenkiintoisia keskusteluja valiokunnan jäsenten kannattaa tutustua lopputulokseen, jossa nimenomaan huomioidaan eh, nämä vaikutukset. Export-pohjaisesti se on varsin laaja asiakirja, löytyy online-pohjaisena ja siitä saa hyvän yleiskuvan haasteista, joita näihin uudistuksiin liittyy, mutta esitys on varsin kattava. Tämän lisäksi Silke välissä käytiin heinäkuussa tutustumassa asioihin ja haluaisin kiittää myöskin jurivaliokuntaa siitä, että osallistuimme kokoukseen viime viikolla Washingtonissa, jossa asiantuntijoita tapasimme liittyen näihin tekijänoikeusuudistusasioihin. Kongressissahan uudistuksia valmistellaan ja siellä eh, uudistusten työryhmä on olemassa oikeusvaliokunnan alaisena ja jäsenet, joita asia kiinnosti, eh, saivat tutustua eh, materiaaliin, jota tässä työryhmässä käsiteltiin, eh, miten tämä uudistus on tarkoitus viedä eteenpäin toisaalla. Ja oli varsin hyödyllistä päästä tutustumaan tähän ryhmään ja todellakin kiitokset siitä, että tämä oli mahdollista. Huomenna aamulla jo on seuraava kokous. Ja Monet ovat poissa ja on valiteltava, että kokous on huomenna. Tästä valiokunnasta ei välttämättä huomenna ole työryhmäkokouksessa kukaan paikalla huomenna, mutta aikataulut ovat nyt tällaisia. Kiitos. I just wonder, given that this issue... Nyt äh, tämä kysymys. Sitä käsitellään vielä. Voisimmeko lähettää sihteeristölle? Ehkä sihteeristö voisi sitten kirjoittaa siitä vähän. Sihteeristön edustaja, jos pääsee paikalle, se olisi todellakin hyvä asia. Sanotaan äänestysasioita itsellään varmasti on hyötyä siitä, jos saadaan sihteeristöstä paikalle huomenna. Ja sitten Sihteeristö voi kierrättää jäsenille tämän esityksen direktiivistä. Voisitteko laittaa tästä linkin kiertoon ja sitten mahdollisesti sinne myös yhteenveto tuonne sähköpostitekstiin. Eli tästä olisi hyvä saada kiertoon tosiaan tietoa. Onko siellä muita trilogipäivityksiä? Ei ole. No hyvä, mutta minä olen erittäin tyytyväinen, kun me voimme nyt siirtyä kohtaan kuusi. Kyse on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta kohesiovarojen käyttö, julkiset hankinnat, tervetuloa teille. Media. Ja sitten komissiosta on myös ähm, julkisien hankintojen edustaja paikalla, joten sisämarkkinavaliokunta käsittääkseni pyysi tästä yksityiskohtaisempaa selvitystä ja tämä liittyy siihen, että julkiset hankinnat kohesiovarojen käytössä on todettu ongelmia. Ja tiedän, että julkiset hankinnat ovat tulossa jälleen kerran keskustelun, kun puhutaan yhtenäismarkkinastrategiasta. Eli tervetuloa ja annan teille heti puheenvuoron. Tämä raportti on myös online saatavilla. Uh, Puheenjohtajakin, valiokunnan jäsenet, suuret kiitokset siitä, että minulla on tilaisuus esitellä tämä raportti tilintarkastustuomioistuimen puolesta. Tämä on jo esitelty Kontissa 15. lokakuuta ja olen iloinen siitä, että tämä valiokunta on nyt antaa tälle aiheelle aikaa. Tämä, tästä on syytä myös keskustelua. Tästä keskustellaan myös regivaliokunnassa torstaina näin ollen parlamentti on laajalti kiinnostunut tästä asiasta. trying to call up the next. Yritänpä saada seuraavan kuvan esiin. Teknistä tukea tarvitaan. Sweet. Okay. I can do it without. I'm very happy okay. To Can, can we turn this next slide? Ja sitten mennään seuraavaan kuvaan. have the next slide, please lady could help, yeah? I'm sorry, I'm right-handed, not left-handed. I've told them this before. I don't know. I'm happy to carry on. No, no. Can we have the next slide? Fantastic. There we go. Thank you. Um... Kiitos. Olen pahoillani äskeisestä. ja se, että hankintasäännöistä ja kohesiopolitiikasta pidetään kiinni, ne ovat merkittäviä lähteitä virheiden kannalta. Tämä on nähty tilintarkastustuomioistuin vuosiraporteissa vuosien mittaan ja parlamentti ja tämä valiokunta mukaan lukien on toistuvasti vaatinut parannusta tälle alalle mutta se, että ei pidetä kiinni näistä säännöistä, ei ole, pelk- ei, ei ole kysymys pelkästään siitä kiinni pitämisestä, voidaan se myös vaikuttaa äh, rahasta saatavaan arvoon. Hankintapolitiikka pitäisi olla avaininstrumentti silloin, kun luodaan äh, yksityismarkkinoita ja, ja pyritään äh, kestävään kasvuun. Samanaikaisesti pyritään varmistamaan mahdollisimman tehokas julkisten varojen käyttö. Tämä tarkastus antoi mahdollisuuden tukeutua aikaisempiin hankintahavaintoihin vuosiraporttien puitteissa, jossa keskitytään kohesiopolitiikkaan. E, meidän tärkein auditointikysymyksemme olisi, että arvioidaan, ovatko komissio ja jäsenvaltio tekemässä kohtuullisia toimia, jotta päästä hoidettaisiin julkisia hankintaan liittyviä ongelmia kohesiopolitiikan saralla. Nämä lyhyesti, miten me olemme tehneet tämän tarkastuksen. E, me tähtäisimme kohesiopolitiikkaan, EUn rahoitusta, rahoituksesta, aluekehitysrahastosta, kohesiorahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Äh, Tätin tarkastajamme kävivät äh, neljässä jäsenvaltiossa, Sekin tasavallassa, tasavallassa Espanjassa, Italiassa ja Uudistuneessa äh, kuningaskunnassa. Kaikissa näissä oli paljonkin virheitä kohesiopolitiikan hankinnoissa ja ne havaittiin vuoden 2009-2013 välisenä aikana – <clears throat> Tilintarkastajat äh, tekivät myös tutkintaa 115 äh, äh, viranomaiskonttorissa, jotka vastaavat näistä operatiivista ohjelmista, jotka tulevat saavat rahansa kohesiopolitiikan instrumenteista. Ja me tutustuimme myös näihin kaikkiin tilintarkastuselimiin näissä maissa. No, mitä me havaitsimme? Kaiken kaikkiaan raportti osoittaa, että komissio ja jäsenvaltiot ja niiden täytyy tehdä enemmän, jotta pystyisivät puuttumaan näihin ongelmiin, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin kohesiosektoreilla. Me havaitsimme laajalti ongelmia siinä, miten julkishallinto ympäri EUn sitten antaa näitä tehtäviä hoidettavaksi, joita rahoitetaan kohesiovaroilla. On kysymys julkisessa hankinnassa havaitsimme noin 40 prosenttia projekteista, joissa tällaisia menettelyjä ei hoidettu niin kunnolla kuin olisi pitänyt hoitaa vuosina 2009-2013. Me hasimme systemaattista analyysiä komissiossa ja jäsenvaltioissa, ja se on hyvin rajallista. Ja tällainen kattava analyysi, se on kuitenkin ennakkoedellytys tällaiselle kunnolliselle julkiselle hankinnoille komissiossa ja jäsenvaltioissa Vuonna 2011 komissio tehtiin sellainen analyysi, mutta sitä ei ole päivitetty sen jälkeen. Tarkastus osoitti, että komission jäsenvaltiot ovat nyt käynnistäneet toimien tekemisen, jotta tämä ongelma hoidettaisiin, mutta tässä on vielä pitkä matka edessä. Tuorein lainsäädäntö antaa potentiaalia, että voitaisiin puuttua näihin ongelmiin, jotka liittyvät julkisten hankintojen virheisiin, mutta paljon tämä riippuu. Can anybody see these screens? Okay. Näkyvätkö nämä? Nyt voisi kyllä laittaa vähän valoja pienemmälle. Se tarkoittaa, että jos ihmiset katsovat meitä, niin se ei ole niin selvää. He eivät sitten näe meitä, mutta nyt olisi tärkeää nähdä myös tämä esitys tauluilta. Uh, thank you, Chair. Oh, thank you. I can certainly see it more clearly. Thank you. Yes. Recent legis- Tuore lainsäädäntö Siinä on potentiaalia, että näihin julkisen hankintojen ongelmiin voitaisiin puuttua. Erityisesti täytäntöpanossa ensinnäkin eh, meillä on uusi direktiivi julkisista hankinnoista, jotka, on teille hyvin tuttu tässä valiokunnassa. Ja meidän raporttini kiinnittää huomiota siihen, että, että kun määritellään tapauskohtainen lainsäädäntö, niin uudet direktiivit antavat enemmän oikeudellista varmuutta ja tekevät julkisista hankinnoista selvemmän ja käytännöllisemmän. Ja tällä tavalla ää, tässä on potentiaalia sille, että voidaan estää tällaisia, tällaisten virheiden syntyminen. Uusi raportointi- ja seurantavaatimus, se voisi antaa komissiolle paremma, parempaa tietoa siitä, millä tavalla EUn julkiset halkin, hankintasäännöt toteutuvat käytännön tasolla. Kuitenkin mahdollisuus ympäristö- ja sosiaalisen näkökohtien käyttöön kriteereinen, se saattaa olla haasteellista viranomaistasolla, ainakin alkuvaiheessa jos pyritään varmistamaan avoin ja syrjimätön prosessi. Toinen syy, joka liittyy tähän tuoreempaan lainsäädäntöön, on Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja niiden säännöt. Nämä sisältävät niin sanottuja ex-ante-ehdollisuuden eh, jotka ovat ennakkoehtoja, välttämättä ennakkoehtoja, jotta voitaisiin taata tehokas työ Euroopan äh, rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa. Tuomioistuin havaitsi, että vuoden 2015 alussa, siis tänä vuonna, komissio äh, arvioi, että 12 jäsenvaltiota ei ollut täyttänyt näitä ehtoja, jotka äh, liittyvät rakenne- ja investointirahastojen sääntöihin uudella jaksolla 2014-2020 No, niin komissio on äskettäin ilmoittanut kontvaliokunnassa lokakuussa, että kolme näistä 12 jäsenvaltiosta oli siihen mennessä täyttänyt nämä ehdot. Me emme ole auditoineet näitä, näitä lausuntoja, emmekä voi kommentoida. Me voimme vain todeta, että jos todellakin komissio on arvioinut, että yhdeksän jäsenvaltiot edelleenkin äh, ei pysty täyttänyt näitä ehtoja, äh, niin me suosittelemme edelleenkin, että ellei näitä, näitä toteutetaan vuoden 2016 loppuun mennessä, niin komission pitäisi käyttää valtaansa, että se jäädyttäisi maksut näille jäsenvaltioille. Toimet, joihin komissio on ryhtynyt vuoden 2009 jälke, 2010 jälkeen, äh, siinä on kohdennettu, kohdennettu ongelmia ja haluaisin kohdistaa erityisesti sisäistä teknistä työryhmää ja toimintaohjelmaa, jotka ovat askelia oikeaan suuntaan kuitenkin te täytyy saada kunnollista johtajuutta jotta näihin ongelmiin voitaisiin todellakin puuttua, jotta sitten voitaisiin lieventää jännitystä jäsenvaltioissa kahden tavoitteen välillä, jotka ovat yhtäältä se, että parannetaan julkista hankintajärjestelmää ja toisaalta edistetään sitten absorptio, EU-rahojen absorptiokykyä. Ja äh, raportti myös totesi, että IT-välineet voisivat auttaa julkisen hankintoihin liittyviä ongelmia, koska niillä on potentiaalia äh, äh, pystyä siirtämään tietoa, mutta auditointi havaitsi kuitenkin, että tämä kehitys on ollut aika heppoista tietyissä valtiossa, esimerkiksi tietokannan kehittäminen, niin kuin komission sen suunnitellut, jolla oli tarkoitus auttaa vetosten vastustamista, se on edelleenkin vajaassa käytössä sillä kuitenkin voitaisiin turvata toimintaa. Niinpä, komis, tuomioistuin suunnittelee seuraavaa. Ensinnäkin komission ja jäsenvaltioiden täytyisi kerätä tietoja ja analysoida näitä, näitä, näiden virheiden frekvenssiä erityisesti julkisen hankintojen sektorilla kohesiopolitiikan kohdan osalta. Toiseksi, jos näitä Euroopan rakenne- ja investointirahojen käytön ehtoja ei täytetä, vuoden 2016 loppuun mennessä, niin komissio pitäisi käyttää sen toimivaltaa jäädyttää systemaattisesti nämä rahat vuodelle 2014 niille jäsenvaltioille, jotka, josta on kyse, kunnes nämä jäsenvaltiot ovat korjanneet nämä puutteet. Kolmannes ja neljäs suositus Yhdessä komission pitäisi päivittää julkistaa sen sisäisen toimintasuunnitelman ja raportoida eteenpäin minusta vuosittain, parantaa yksiköiden välistä koordinaatiota ja asettaa korkean tason työryhmä, joka hoitaa johtajuutta. Viidenneksi komission pitäisi ryhtyä taloudellisiin oikaisutoimiin silloin, kun jäsenvaltiot eivät toimi riittämässä, ja myös ryhtyä loukkaus- rikkomusmenettelyisiin silloin, kun julkista hankintoja, hankintoja, hankintoja koskevia direktiivejä rikotaan, rikotaan komissio. Pitää kuudenneksi komission jäsenvaltioiden pitää käyttää mahdollisuuksia, jotka IT, IT antaa muun muassa hankintoihin ja tietojen käsittelyvälineitä. Lopuksi Haluaisin vain kiittää tätä valiokuntaa vielä kerran siitä, että tämä keskustelutilaisuus on järjestetty. Haluan kiittää komissiota sen erinomaisesta yhteistyöstä tämän auditoinnin aikana. Olemme hyvillämme nähdessämme, että, että tässä meidän suosituksista me otetaan vaarin ja me, me haluamme päästä eteenpäin tässä. Toivottavasti tämä raportti auttaa jäsen, Euroopan parlamentin jäseniä ja aivan erityisesti teidän valiokuntaanne ja sen jäseniä silloin, kun te käsittelette julkisia, julkisia hankintoja EU-ssa. Paljon kiitoksia. Can we have the lights back? Saisimmeko nyt valot takaisin, kiitos. Magic. Tämähän on ihan taikaa. Sitten kysymyksiä. Okay, so we're going to go to... Nyt siis komissio ensimmäiseksi. Mistä media? Hyvää iltapäivää. Komissio varsinkin Bassa Crow tuota, tervetulleeksi tämän erityiskertomuksen tuomioistumelta. Niin kuin juuri todettiin, suurin osa rakennerahastovaroista juuri käytetään näihin hankintoihin. Systeemiset vaiku- odotukset ovat myönteisiä ja toisaalta eh, myös toisinpäin, se, miten kansalliset järjestelyt kehittyvät, eh, vaativat eh, parempaa kohesiopolitiikkaa. Ja tarvitaan tällainen myönteinen kierre. Ja jotta tähän päästäisiin, niin kuin komissaari on todennut, on tärkeää, että pääosastossamme kiinnitetään tähän kohesioperheeseen riittävää huomiota. Ja joulukuun ensimmäinen päivä yhdessä kollegansa Kretsun kanssa eh, komissaarit tapaavat herra Oinin ja käyvät läpi juuri myöskin suosituksia. Eh, Grow-pääosasto katsoo, mitkä ovat syyt, pääsyyt eh, virheille. Ensinnäkin asiantuntemuksen puute, ja siksi pääosastomme katsoo, että olisi tärkeää julkisten hankintojen järjestelmiä kehittää maa kohtaisilla strategioilla ja sellaisilla ohjelmilla, joissa juuri eh, huomioida julkisten ostojen tekijöiden asiantuntemus. Näin jäsenmaat voivat paremmin hoitaa ex ante ehdollisuuskysymykset vuoteen 2016 mennessä. Tämän lisäksi voimme yhtyä siihen, mitä todettiin, että ei ole riittävän yksityiskohtaista tietoa julkisista hankinnoista ja virheistä näihin liittyen. Pääosastomme pyrkii nyt seuraamaan tämän tilanteen kehitystä ja pitää sitä painopisteenä, niin kuin eh, yhtenäismarkkinastrategiassa todettiin, jonka komissio jokunen aika sitten hyväksyi. Mitä tulee uuden direktiivin täytäntöönpanoon, tilanne on seuraavanlainen. Edelleenkin eh, on vajaa puoli vuotta aikaan, mitä tulee siirtymäaikaan 18. huhtikuuta 2016, eli ei kovinkaan paljon enää komissio tukee jäsenmaita tässä vaiheessa ja seuraa tilanteen kehitystä, miten asiat saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tähän saakka vain muutama jäsenmaa on osittaiset siirtymätoimet saanut hoidettua yhdistetty kuningaskunta, Ranska ja Unkari nimittäin. Kun asiantuntijaryhmä viime kerran kokoontui, jotkut jäsenmaat totesivat, että viiveitä saattaa syntyä, mutta mitään suurempia ongelmia ei ole odotettavissa ja virallinen kirje, joka lähetetään jäsenmaille, eh, siinä tullaan huomioimaan se, kuinka tärkeää olisi täytäntöpano hoitaa asetussa aikataulussa ja jos hankaluuksia mahdollisesti ilmenee, informoida näistä komissiota ajoissa. Mitä tulee komentologian menettelyyn, standardikaavake eh, asetus saadaan ihan kohta hyväksyttyä ja se joulukuun alussa astuu voimaan mitä tulee sitten kynnysten tarkastusasetukseen, se saadaan vuoden loppuun mennessä hyväksyttyä. Ja julkinen hankinta asiakirja sen jälkeen, kun siitä on laajasti keskusteltu jäsenmaiden kanssa ja määrä enemmistö puoltaa luonnosta komissio ajattelee, että tämän kuun loppuun mennessä saataisiin asia hyväksyttyä. Ja nyt saamme kuulla lyhyen alustuksen SPDltä liittyen tähän yhteisen hankinta-asiakirjan. Olkaa hyvä. Um, so we're gonna need to have the lights. Nyt pitäisi sitten taas laittaa himmeämmälle näitä valoja. Oh. <laughs> Ehkä sieltä saadaan nyt valot pois. Okay, thank you very much. Kiitoksia oikein kovasti. Kiitoksia siitä, että voimme lyhyesti esitellä ESPD-palvelua. E, aivan ensiksi, jos nyt katsotaan, katsokaa tänne minun päin. Jos katsotte ESPD, että useimmat miettivät sitä asiakirjana, joka on aika hankala käyttää, mutta jos nyt katsotaan sitä, toisesta näkökulmasta, niin se on hyvä pohja sillä, että me saamme strukturoitua tietoa ja myös minä olen tukenut sähköisiä välineitä tässä ja näin olemme yrittäneet päästä eteenpäin myös ESPD-toimissa. Se tarkoittaa aika paljon joustoa ja ESPD-paperiversio osoittaa kaikki, se näyttää kaikki mahdollisuudet, mutta ESPD-palvelu, jos sitä nyt katsoo sähköisessä muodossa, niin se voidaan räätälöidä. Siinä ei näy kaikkea yhdellä silmäyksellä, vaan siinä on sellainen järjestelmä, joka auttaa käyttäjää menemään eteenpäin. Eli siinä on joustoa käyttäjälle paljon enemmän kuin paperisessa asiakirjassa ja tässä kuvassa näkyy, itse asiassa sitä ei oikein näe lukea, mutta siinä näkyy, että jos laittaa kyllä, niin silloin annetaan enemmän tietoa. Jos sanoo ei, niin sitten ei tarvitse antaa lisätietoa. Ja me olemme ESPDssä kehittäneet myös tietyn datamallin, ja siinä voi lähettää tietoja eri kollegojen välillä eri yksiköistä, UBLstä esimerkiksi, niin että saadaan standardit näille tietomalleille, ja se johtaa siihen, että komissio antaa ESPD-palvelua, jota voidaan käyttää Eh, eri palveluntarjoajilla ja eh, talouden toimijoilla. Mutta samaan aikaan tämä tietomalli on sellainen, että jäsenvaltiot voivat täytäntöönpanna omaa ESPD-palveluaan omissa jäsenvaltioissaan ja tuloksena eh, tässä esimerkkinä Espanja. Siellä on annettu erittäin hyvää esittelyä tietoa ja siellä on paljon tietoa jo etukäteen niin, että ei tarvitse täyttää kaikkea tietoa etukäteen ja uudestaan. Voidaan käyttää siis tätä järjestelmää, joka on valmiina. Ja siellä on paljon ennakkovalintoja jo, joita voidaan käyttää niin, että talouden toimijat voivat helpommin täyttää tätä tietomallia ja näin malli paranee huomattavasti sen mukaan, kun ESPDtä käytetään Euroopassa. Ennen kuin valot tulevat, milloin, millainen aikataulu tässä on? ESPD-tietomalli e on jo tarjolla, se on valmiina me käytämme SEFiä niin, että tuetaan jäsenvaltioita täytäntöönpanemaan, niin että ne voivat täytäntöönpanna omia äh, versioitaan ensi vuoden ensi äh, neljänneksellä. Ja nyt sitten valot. Please can we have the lights? So we're going to take a round. No nyt sitten äh, kysymyskierros. ja aloitamme niistä, jotka ovat täällä listalla Philip Givanin puolesta. Philip Givanin puolesta ensin. Haluatteko aloittaa? Ops, pardon, Anteeksi, eh, Jovan eh, porraskainen, minäkin yritän sitten. Hän on meidän esittelijämme eh, julkisissa hankinnoissa. Hän ei päässyt paikalle. Meitä ei ole paljonkaan paikalla, mutta tämä varmasti johtuu Lufthansan ongelmista. Joka tapauksessa hän lähetti kysymyksiä, joita itse yritän tässä lukea. Hän haluaisi tietää, missä vaiheessa ollaan tämän kaavakkeen hyväksyntä menettelyssä hyväksynnässä ESPDssä. E, Euroopan parlamentti on saanut viimeisimmän version, seitsemännen version, ja jäsenvaltiot, heillä oli kommentteihin, kommentteihin aikaa 9. lokakuuta, vielä ei ole loppuasiakirjaa, ehkäpä komissio voisi päivittää hiukan sitä, miten tässä on menty eteenpäin, suosivatko jäsenvaltiot tätä viimeistä versiota ja mm, haluttaisiin vielä muistuttaa, että direktiivin transponoille transponoinnille on määräaika huhtikuussa 2016. Ja viimeisessä ryhmä, asiantuntijaryhmän kokouksessa lokakuussa aika, pal, aika vähän sanottiin siitä, miten on menty eteenpäin tässä transponoinnissa. Siellä keskusteltiin enemminkin julkisten markkinoiden tilanteesta. Voisitteko kertoa hiukan siitä, miten julkisten hankintojen direktiivikysymys valtioissa eteenpäin, missä vaiheessa ollaan. Tässä siis meidän esittelijämme Syväänin kysymykset. Dennis Dion. Dennis Dion seuraavaksi. Thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Ryhmäni koordinaattorina kontvaliokunnassa oli ilo myöskin kuulla tämä alustus liittyen erityiskertomukseen ja pidän sitä varsin tärkeänä. Jälleen kerran olemme saaneet nähdä ja huomenna myöskin, kun saadaan vuotuinen erityiskertomus, että on edelleenkin varsin ongelmallista, mitä tulee näihin virhe asteisiin ja tasoihin äh, on hankala äh, saada hyväksyttyä äh, vastuuvapaus menetettyä talousarvon liittyen. Ja tässä juuri nämä julkiset hankinnat ovat asia, jotka koskevat erityisesti omaa valiokuntaamme ja keskityneen olen näihin. Ja e, esitän kysymyksen komissiolle ja myöskin herra Vinauenille tähän saakka on lähdetty liikkeelle olemassa olevista julkisten hankintojen säännöistä ja niihin liittyvistä hankaluuksista ja ongelmista. Komissio on todennut, että se aikoo tiedottaa ja kouluttaa jäsenmaita uusien sääntöjen osalta. Ja kysyisinkin nyt, kuinka luottavaisia voimme olla – ja kuinka varmoja voimme olla, ettei nyt tilanne eh, menekin huonompaan suuntaan, kun otetaan käyttöön uudet säännöt jo opittujen vanhojen sijaan. Ja miten sitten näitä rahoituskorjausmenettelyä aiotaan komissiossa toteuttaa, aiotaanko ne soveltaa ja ottaa käyttöön tehokkaammin kuin tähän asti. Ja toinen kysymys, jonka esittäisin, on seuraava. Olafin kanssa asioista on keskusteltu ja jos eh, jokin menee vikaan jäsenmaissa, niin silloin Olaf eh, sanoo, että eh, se esittää materiaalia jäsenmaille, mutta seuranta ei ole kovinkaan paljon. Ja nyt sitten Evin Owenille seuraava kysymys tähän liittyen. Virheitä saattaa olla paljonkin, mutta ehkä voitte olla niin samaa mieltä siitä, että on vähän outoa, että toisaalta eh, tehdään paljon virheitä, mutta toisaalta sitten jäsenmaat eivät välttämättä aina eh, seuraa Olafin tutkinnan pohjalta tapahtuvia ohjeita. Onko mahdollista, että jotkut jäsenmaat eivät halua toteuttaa näitä asioita siten kuin ne pitäisi hoitaa? Tässä siis kysymykseni. Kiitos puheenjohtaja. Äh, niin kuin De Jong sanoi, tämä on hyvin tärkeä asia, asia tämä julkisten hankintoja koskeva asia vuosittain. Tilintarkastustuomioistuimen äh, raportti kertoo virhesuhteista – eikä muutoksia ole paljon tapahtunut ja huomenna sitten jää nähtäväksi, onko tässä kuumeessa tapahtunut parannusta. Luulenpa, että tässä vaiheessa on hyvin tärkeää myös, että komissio auttaisi jäsenvaltiota <clears throat> ei pelkästään valvomalla jäsenvaltioita ja asettamalla uusia sääntöjä direktiiviä, vaan myös auttaisi sillä tavalla, että, äh, että antaisi opastusta <clears throat> täytäntöönpanossa. Tiedän, että se ei ole helppoa. On niin monia erilaisia lähestymistapoja jäsenvaltioiden tasolla. Eräät jäsenvaltiot ovat äh, hyväksyneet uusia erillisiä lakeja ja eräät jäsenvaltiot, kuten oma maani Slovenia, on hyväksynyt vain yhden säädöksen, yhden lain, jossa on sekä klassinen että sitten tämä nykyaikainen sektori, mutta kuitenkin jos meillä on uusi direktiivi, direktiivi jossa olisi menny, menty eteenpäin, niin odotamme nämä, näiden ohjeiden äh, täytäntöpano jäsenvaltioissa, eikä pelkästään se, että, hin, että, että tärkeintä on kriteeri. Tässä on tehty paljon haittaa viime, viime vuosina. Äh, vakavasti sanoen, Euroopan komission pitäisi auttaa jäsenvaltioita <clears throat> käyttämään myös muita työkriteereitä, esimerkiksi elinkaarimetodologiaa, millä tavalla sitä käytetään ja, ja miten se laitetaan äh, kilpailuttaessa, kilpailutettaessa peliin. Ja toivotan komissiolle kaikkea hyvää tässä. Ja ehkä sitä toivottavasti ensi, viik- ensi kerralla voitte kertoa meille näistä tiedoista, jotta nähtäisiin myös tilanne jäsenvaltioiden kesken. Kiitos. So I'll now go through those who... Ja nyt sitten ne, jotka eivät ole mukana ensimmäisessä ryhmässä, sitten Katrin Styler. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tilintarkastustuomioistuimelle ja nämä seikat, joita tässä nyt on esitetty tänään, ne ovat erittäin huolestuttavia ja totta kai meidän sääntömme tässä valiokunnassa ovat sellaiset, että me esitämme kysymyksiä. Nämä tasot, joita esitettiin tässä raportissa, miten ne liittyvät näihin kriteereihin ja nämä neljä maata, jotka otettiin esiin tässä arviossa – Mainitsitte myös 12 ja 3, jotka ovat oikeastaan täyttäneet äh, kriteerit, mutta tämä, äh, nämä varat, jotka on jo käytetty, käsittääkseni äh, ollaan huolestuneita niistä, jotka ovat saaneet rahoja kohesiovaroista. Käsittääkseni tällä hetkellä tilanne on sellainen, että tulevista ohjelmakausista ollaan huolissaan ja millaisia vaikutuksia niillä on ja mitä tämä tarkoittaa sitten siinä, että 2014-2020 ohjelmakausi meidän päätökseen. Ja nyt sitten on mietitty myös sen jälkeisistä ohjelmia. Ja lopuksi vielä nämä päätökset, joita olemme tehneet julkisista hankinnoista. Komissio puhui näistä e-asiakirjoista ja vastaavista, mutta nämä, nämä uudet ehdotukset, joita nyt on, tässä ei aikaisemmin ollut asiantuntemusta ja taitoja välttämättä. Onko tässä tapahtumassa mitään edistystä säännöissä, koska me tiedämme, että hankinnat ovat hyvin hankala kysymys, monimutkainen kysymys ja äskettäin vastaan otettu huomioon pätevyysvaatimukset niin jos me nyt tätä tarkastelemme, niin kyllä näemme, että tämä 40 prosenttia, jossa on ollut ongelmia, se on erittäin, erittäin tuhoisaa ja sellainen alue, jossa yritämme päästä eteenpäin. Minua kiinnostaa myöskin se, mm, että komission jäsenet ovat mukana tässä, koska puhua tästä toisen asian yhteydessä, mutta meidän täytyy katsoa, että kaikki mahdollinen tehdään, koska kohesiovarat auttavat kaikista haavoittuvimmissa asemissa olevia. Ja nämä ovat usein alueita, jotka eivät välttämättä saa muualta varoja. Ja tämä ei ole siis hyvä. Miten me nyt sitten saamme jäsenvaltiot täyttämään nämä velvollisuudet. Usein eh, syytetään näin Eurooppaa eikä jäsenvaltioita. Meillä on merkittävä haaste tässä. Kiitoksia vielä teille ja odotan vastauksia näihin kysymyksiin. Madame la Présidente, c'est euh, Niin puheenjohtaja, eh, tämä eh, direktiivin transponointi, siitä haluaisin sanoa oman ryhmäni nimissä, että meillä on ollut huolenaiheita. Didakt ei päässyt tänne paikalle, hän tulee myöhemmin, hänenkin nimissään voin puhua tässä. Tässä on riskejä tässä transponoinnissa ja se on tärkeää jäsenvaltioiden talouden kannalta, mutta pitäisi nopeasti täytäntöön panna ja viedä lainsäädäntöön, mutta olemme huomanneet, että valitettavasti esimerkiksi Ranskassa ei ole toimittu esimerkillisesti. Tässä me ollaan menty välillä vähän liiankin pitkälle, niin sanottu gold plating on ollut nähtävissä, eli yli mennään yli oikeastaan ja sitten saattaa käydä niin, että heikennetään tilannetta tämän direktiivin takia. Kiitos. Okay, so... No niin, minä haluaisin kysyä pari yleisluontoista kysymystä. Käsittääkseni me puhumme kahdesta aivan eri kysymyksestä. Toinen niistä liittyy mm, rahoitukseen ja jäsenvaltioihin, miten ne noudattavat näitä sääntöjä, jotka pätevät nimenomaan EUn kohesiorahoihin, kohesiovaroihin. Sitten saattaa, nämä ovat ehkä e, lisäsääntöjä suhteessa siihen, mitä ovat yleisesti julkisen hankinnan säännöt komission raportissa otetaan esiin, että julkiset hankinnat ovat noin 19 prosenttia EUn BKTstä. Se on paljon isompi luku kuin EUn budjetti. Joten ensimmäinen kysymykseni tilintarkastustuomioistumelle. Voimmeko tästä eh, mm, päätellä, että jos 40 prosenttia näistä hankkeista, jotka ovat EUn budjetein piirissä. Tarkoittaako se 40 prosenttia kaikista julkisista hankinnoista? Käsittääkseni kyse ei ole tästä, koska jotkut näistä asioista ovat nimenomaisesti ainoastaan näissä hankkeissa ja rahoitussäännöissä, mutta voisitteko kertoa hiukan enemmän yksityiskohtia vielä siitä, missä tällaiset klusterit sijaitsevat, liittyvätkö ne enemmän tiettyihin rahastoihin vai tiettyihin maihin ja tiettyihin tietyn tyyppisiin varoihin ja mihin vaiheisiin 2009, silloin kun oltiin ensivaiheessa rahoituskaudessa, vai liittymätkö ne tosiaan nimenomaan alkuvaiheeseen, kun säännöt eivät ole aivan selvät. Olisi mielenkiintoista tietää, meidän pitäisi saada hiukan lisäanalysointia näistä tilastotiedoista, jotta saisimme hienosääntöä Haluan nyt varmistua vielä komission kannasta. Tässä puhutaan aivan eri välineestä nyt. Eli tämä hankinta asiakirjat, joita tässä esitetään, se ei ole oikeastaan asiakirja, vaan online-työkalu. Ja sillä tavoin olisi pk-yritysten paljon helpompi tarjota eri rajojen yli ehkä olisi tietty paikallisviranomainen ja sen naapuri ja sitten toimitaan tietyissä ministeriöissä. Ja tämä on siis käytettävissä online ensi vuonna, joten minä kysyisin, että kun meillä on näin upea työkalu ja sitten pk-yritysten on paljon helpompi tarjota ja saada yhteinen piste, toimintapiste, miten äh, saadaan tämä tiedotettua niin, että ihmiset tietävät, että tällaista on, koska jatkuvasti ihmiset äh, valittavat äh, sisämarkkinoista. Nyt pitäisi kertoa heille, että teemme jotakin nyt aivan oikein. Miten varmistutaan siitä, että sitten kun mennään käytäntöön, niin sitten voidaan hoitaa nopeasti kaikki ongelmat, jos juttu ei toimi. Kiitos. Onko vielä muita kysymyksiä? No sitten vastaukset. Thank you, chair. I'll... Kiitos puheenjohtaja. No, katsotaanpa nyt sitten, mikä kuuluu eniten komissiolle, mutta nämä kiitos näistä äh, alkukysymyksistä ranskan kielellä. joka liittyy tähän täytäntöönpanoon ja, ja sitten ESPDn käyttöön kyse De Jong kysymys. De Jong, kiitoksia, että eh, siitä kuuntelitte minua kahta, kahteen kertaan ja kaiketi eh, hyvä tarina vaatii eh, toisen esityksen. Ja tämä kuitenkin raportointi perustuu monen vuoden näyttöön. Kiitos teistä näistä kysymyksistä, että et onko tapahtunut heikentymistä. No, me kyllä puhuimme tästä julkisia hankintoja koskevasta direktiivistä ja erityisesti halusin esittää tämän esityksen tälle valiokunnalle, <clears throat> että oli sellaisia piirteitä, jotka olivat varsin lupaavia julkisten hankintojen osalta, riippuen siitä, millä tavalla ne pannaan täytäntöön käytännössä. Ja voidaan sanoa, että yleinen aihe on, liittyy joustavuuteen ja yksinkertaistukseen joka mahdollistaisi ehkä PK-yritykselle suuremmat mahdollisuudet, ja tämä on tietenkin hyvä asia. Ja muita piirteitä kuitenkin uusia menettelyjen käyttöönotto, innovatiiviset kumppanuudet ja kohdennetut modifikaatiot jo sopimuksissa ja tietyt, tiettyjen palvelujen uudet piirteet sitten, terveys- ja kasvatus- ja koulutuspalvelut, ne ovat lupaavia tässä kontekstissa että onko sitten komissio halukas ryhtymään toimeen tässä asia. Se, että meneekö se pieleen käytännössä, se on kuuluu komission vastattavaksi. Ja lopuksi sitten vielä tapaukset, äh, siis petostapaukset, me olemme kattaneet tämän myös meidän raportissamme, me teimme selväksi, että tämä voisi olla yksi syy siihen, että näihin virhesuhteisiin, mutta ei niitä, niitä ei kovinkaan paljon ole raportoitu. Totta kai motivaatio onko, haluaako jäsenvaltio noudattaa näitä julkisia, julkisten hankintojen, hankintojen sääntöjä, onko se tyypillistä niin maassa vai ei. Se on tietenkin vaikeaa auditoida. Me haluamme tietenkin näyttöä siitä, mitä todellakin tehdään. Ainakin yksi jäsenvaltio, me auditoimme Italian esimerkkejä, jossa tiedetään ja se tunnustaa, että, he, että siellä on haasteellinen historia, eli liittyy rikolliseen toimintaan tällä saralla. Siellä on ilmeisesti lyhdytty varsin vakuuttaviin toimiin yhtenä keskeisenä jäsenvaltiona. Ja on sellaisia asioita, jotka liittyvät tiettyihin kytkentöihin jäsenvaltioissa, ja näkyykö tämä sitten ruohonjuuritasolla. Ja lähivuosina on tarkoitus ottaa radikaalia toimia käyttöön. Eli merkkejä on siitä, että motivaatio on tietyissä maissa nousemassa, mutta kiitos siitä, että komissio pysyy tämän, tämän <clears throat> pallon äärellä. Sitten seuraavien kollegien kysymykset 14 äh, prosenttia, 40 prosenttia aika laille levinnyttä me, liitteessä me kaksi ja kolme tässä raportissa, joka liittyy myös puheenjohtajakysymykseen. Me annamme tiettyjä, äh, esitämme tiettyjä klusterianalyysejä tiettyjen varojen käytöstä. Tämä koskee ehkä suurempia rahoituseriä, kuten kohesiorahastoja. Tämä on enemmänkin silloin, en tämä on isompi asia kuin sosiaalirahasto. Ja tässä on tässä on ehkä kysymys tietyn tyyppistä sopimuksista, erityisesti rakennusalalla. Tämä saattaa olla isompikin asia. Se, että onko sitten ohjelmatyö äh, oikealla, äh, oikealla tiellä ja onko rahat käytetty. Komissio on, äh, on ollut tässä mukana pidän sitä hyvänä ja odotan innolla kokousta, jolloin olen, olen komissaarian pakeilla ja odotankin heidän yhteistyötään tässä – me olemme kiinnittäneet äh, huomiota tässä raportoinnissa, että kollektiivinen johtajuus, yhteinen johtajuus komissiossa ja tasapainon luominen julkisessa politiikassa on keskeisen tärkeää. Ja minusta he ovat äh, ilmoittaneet halukkuuntansa ryhtyä tähän. Ja minusta tämä on keskeisen tärkeä näissä asioissa. Ja sitten, sitten toinen kollega kysyi sitten tämän, näiden toimien siirtymistä kansalliseen lainsäädäntöön. Se on komission heiniä vastata siihen. Sitten kiitän puheenjohtajaa myös kommenteista ja kysymyksistä. Tässä on lisää tietoa, lisää dataa löytyy liitteessä kaksi ja kolme. Ja sitten, että voidaanko tämä 40 prosenttia ekstrapoloida ikään kuin kansallisten jäsenvaltioiden tasolla? Itse, itse asiassa vastasit omaan kysymykseenne. Niin, halusin vaan kuulla se teiltä. Mutta ei selvyyden vuoksi Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei ole se äh, äh, julkisen sektorin äh, rahankäytön auditoija näissä jäsenvaltioissa. Totta kai me seuraamme tilannetta tarkasti, mutta esitimme kysymyksiin. <clears throat> Ja tota, SAI ovat antaneet vastaanlaisia vastauksia, mutta en usko, että tällainen, tällaisen tutkimuksen vastaukset eivät aivan, aivan riitä siihen, että annettaisiin kattava valtio. Tämä on kuitenkin kuuluu jokaisen jäsenvaltion niiden omien instituutioiden tehtäviin kansallist, kansallisen julkisten, kansallisten julkisten hankintojen tasolla, mutta tämä on ehkä enemmänkin kansallistason heiniä. Pelonnes. Mä... Mutta jos jäsenmaat täytäntöönpano paneohjelmia, niin onko ongelmana se, että se ei pidä kiinni säännöistä, jotka ovat spesifisiä kunkin ohjelman osalta, vai ovatko nämä perusperiaatteet ongelmallisia, mitä tulee eurooppalaisiin julkisiin hankintoihin. Tässähän puhutaan eri asioista. Oman maani osalta valitetaan usein sitä, että tietyn ohjelman säännöt saattavat tuntua varsin hankalilta ja hallinnollisilta, hallinnollisesti monimutkaisilta. Eli eh, tällöin ei välttämättä saada tätä kaikkea hyvin sopimaan yhteen kansallisten ohjelmien kanssa. Tämä on sellainen kysymys kyllä, tämä riippuu, riippuu jäsenvaltiosta. Vastaus on ilmeisestikin se, että eräät varat sopivat kansalliseen rahoitukseen. Se on osa kansallista julkista, julkista hankintaprosessia ja onko sitten kysymys eurooppalaisista säännöistä vai kansallisista säännöistä, joka aiheuttaa ongelmia. Me olemme selvittäneet tässä tutkimuksessa, että silloin kun nämä, nämä eroavat toisistaan, äh, silloin jäsenvaltioilla on ollut tätä koskevaa ylimääräistä omaa lainsäädäntöä, jossa sitten tulee lisää kerroksia ikään kuin, joka lisää taas monimutkaisuutta. Niin silloin tämä saattaa johtaa suurempiin, useampaan virheeseen. Me olemme nähneet kumpaakin tapahtuvan, joko siis joko liittyen EU-lainsäädäntöön tai sitten siihen, kun jäsenvaltio todellakin hyvällä tarkoituksella on luonut oikeastaan liian monimutkaisia lainsäädännöllisiä kerroksia. Ja tämä on asia, jota täytyy sitten selvittää silloin, kun näitä siirretään käytännön tasolle. Ja on kuitenkin kysymys joustavuudesta näissä uusissa säännöissä mutta tähän liittyy aina myös se vaara, että eräät jäsenvaltiot saattavat tulkita näitä oikeastaan sellaisella joustavuudella, joka johtaa taas suurempaan monimutkaisuuteen. Ja minun ja kaikki teidän kaltaisten lainsäätiedon tarkoitus on varmasti se, että me vältämme tämmöisen, tällaisen tilanteen syntymisen. Ja mitä komission pitäisi tehdä, niin me teemme selväksi meidän suosituksessamme, että komission on toimivalta ja toimivaltaisiin pitäisi käyttää sitä, ja tämä lienee lopullinen huomautukseni. Me olemme kuitenkin julkistaneet komission vastaukset meidän raportissamme, ja, ja siellä on sanottu, että komissio voi ryhtyä venettelyihin äh, ja sitten jäädyttämisistä silloin, jos toimintaohjelmaa ei toteuteta vuoden 2016 loppuun mennessä. Siellä komissio teki selväksi sen, että komissio kyllä ryhtyy tuumasta toimeen, ja minusta tämän täytyy olla selvä että ja, johtopäätöksiä tullaan tekemään, ellei jäsenvaltiot noudata sääntöjä ja ellei ne näitä uusia direktiivejä pane täytäntöön. Kiitos. Kiitoksia. Haluaako komissio puheenvuoron? Possibly just a very general... Lyhyt huomio vain. Kollegani Vittorio Jate istuu tässä takana regio pääosastolta. Jos ette tunne häntä, ehkä tintarastustuomioistuin ja Krop pääosasto myöskin, erikoispyöosasto ovat yhtä mieltä siitä, että asiat kun hoidetaan hyvin, niin kyse ei ole pelkästään siitä, että transponoidaan hyvin, vaan on erittäin tärkeää, että kapasiteettia kehitellään kansallisesti riittävän hyvin, jotta ei pelkästään kirjallisesti pidetä kiinni näistä lain kirjaimista, vaan myöskin hengestä varsinaisesti näihin seikkoihin liittyen. Ja sitten kysymykset, jotka oli suunnattu komission päin enemmänkin. Presentant. Herra Jyvänin edustajan äh, kysymys. Käännökset ovat valmiina ja me valmistelemme nyt. Tämä on sellainen prosessi, että siihen on mennyt paljon aikaa. Olemme olleet yhteyksissä paljolti jäsenvaltioihin. On tärkeää, että saadaan aikaan hyvin laaja konsensus tästä asiakirjasta, jolla on käytännön seurauksia merkittävästi siihen, miten yritykset toimivat ja äh, hallinto myös, mutta me uskoisimme, että meillä on aika hyvät vakuutukset siitä, että kaikki toimisi jo 2016. Mitä tulee sitten paketin vientiin kansalliseen lainsäädäntöön, yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Unkari, ne ovat osittain jo hyväksyneet paketin ja meillä on hyvät tiedot suurimmasta osasta jäsenvaltioita. En voi vakuuttaa, että kaikki on valmiina 2016 mennessä, mutta vaikuttaa aika kohtuullisen hyvin asiat olevan kunnossa, kun olemme kuulleet kansallisia osapuolia. Ja sitten painottaisin vielä seikkaa, jonka jo äsken nostin esiin. Olemme kyllä valmiita olemaan tiukkoina, jotta asiat saadaan ensi vuoden alkuun mennessä hoidettua. Ja olemme tiukkoja, jos eksante ehdollisuuskysymyksiä ei saada hoidettua. Mutta toisaalta toivon myöskin hyvää yhteistyötä jäsenmaiden kanssa. Toivomme, että jäsenmaat kehittävät omia kansallisia järjestelmiä ja omaa kapasiteettia ja myöskin koulutuksensa tasoa, jotta puitteet paranevat ja järjestelyt ylipäätään paranevat sellaisiksi, että paremmin voidaan ymmärtää, mitä hyötyä jäsenmaa saa sieltä, että sillä on tehokas moderni hallinnollinen malli ja jotta he sitten voivat eh, täysivaltaisina jäseninä todella toimia sisämarkkinoilla. Sitten Soltisin esittämään kysymykseen, toivottavasti nimi tuli nyt hyvin äänettyä. Kyllä ymmärrämme hyvin, että kun pyritään kehittymään, kehittämään kapasiteettia ja ammattitaitoa jäsenmaissa, niin pääkysymys monien maiden osalta liittyy siihen, kuinka saada vietyä se viesti, että ainoa kriteeri ei ole hinta silloin, kun puhutaan julkista hankinnoista. Joskus se kriteerinä yksinkin riittää, ei sitä voi unohtaakaan, mutta jos hintakriteeristä ei lähdetä liikkeelle, esimerkiksi lähdetään liikkeelle eh, laatukriteeristä tai jostain muusta, niin silloin hallinnollista kapasiteettia tarvitaan entistä enemmän. Ja näissä koulutuskysymyksissä ja kapasiteetin parantamiskysymyksissä on juuri tämä aspekti myöskin huomioitava. Ja sitten Stilerin puheenvuoro jo kommentoinkin tätä seikkaa. Olen samaa mieltä siitä, että tässä ei soinkaan ole kyse siitä, että eh, lait saadaan oikeaan muotoon. Asia on monimutkaisempi. On oltava yhteydessä jäsenmaihin saatava ne ymmärtämään, kuinka tärkeästä asiasta on kyse, kun ajatellaan asiaa jäsenmaiden kannalta ja toisaalta EUn kannalta. Kuinka tärkeää on, että nämä julkishankintajärjestelyt ovat vankat ja hyvät jäsenmaatasolla. Me ymmärrämme tämän varsin hyvin ja teemme jäsenmaiden kanssa yhteistyötä, että tähän tavoitteeseen päästäisiin. Ja myöskin komissiossa ja tilintarkastustuomioistuimessa on hyvin ymmärretty, että nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja sitten lopuksi vielä kysymys, jonka puheenjohtaja esitti liittyen tähän toisen seikkaan ESPD-asiaan. Eh, e Tätä asiaa on käyty läpi ja nyt komissio kääntää huomionsa kommunikaatiokampanjaan, viestintäkampanjaan, johon aiotaan mennä, sillä olette oikeassa siinä, että ei riitä, että asiat saadaan hyväksyttyä, vaan ihan yhtä tärkeää on, että todellakin myös käytäntö toimii ja myös käytännössä sitten hyödynnetään näitä päätöksiä, jotka on tehty. Kiitos. Mark would you like to... Haluaisitteko kysyä kysymyksiä tästä. Ehkä sitten teille annetaan siitä jälkikäteen vielä briefaus. Oh oui, madame la présidente. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi pyysin anteeksi, etten tullut tänne heti alkuun. Minä olin agrivaliokunnassa, minä olen siellä esittelijänä toisessa asiassa ja siitä syystä en päässyt paikalle ajoissa. Minulla ei ole tässä kysymyksiä, mutta haluaisin äh, ilmoittaa, että olen tyytyväinen tähän aloitteeseen ja samoin äh, minua on usein pyydetty puhumaan äh, siitä, mitä olemme tässä asiassa tehneet parlamentissa ja minua osoittaa, miten jäsenvaltiot tai kansalliseen lainsäädäntöön ovat vieneet tätä, niin tätä koko asiaa ja miten on päästy eteenpäin tietyissä maissa kokonaisnäkemys tästä ja lisäksi erittäin hyvä, että tilintarkastustuomioistuin toimii tässä, koska edelleen on säännönvastaisuuksia. Ja rikollisuus Euroopassa. Ensimmäinen lähde tässä rikollisuudessa helpostikin on sisämarkkinat, ei mikään prostituutio tai tupakkaväärennökset, vaan sisämarkkinat. Ja nyt tuomio, tilintarkastustuomioistuin käyttää valtaansa. Se on tietysti yksi asia. Kuuntelin mielenkiinnolla tästä herra Vinsin E, esimerkkiä Italiasta, jossa on ryhdytty toimenpiteisiin. Mielenkiintoista e, olisi saada myös kokonaisraportti siitä niistä, jotka ovat e, pyrkineet paremmalle tolalle ja jonkinnäköinen musta lista niistä maista, jotka eivät tee mitään, eivät paranna käytäntöjään lainkaan. Se olisi perustavanlaatuista Euroopan tasolla. Tämän direktiivin tarkoituksenahan on se, niin kuin komissaari sanoi aikoinaan, että tässä kuitenkin puhutaan 19 prosentista EUn BKT. Se olisi hyvä, että asiat hoidetaan mahdollisimman kunnolla ja olipa kyse sitten siitä, miten sovelletaan tätä direktiiviä, miten sitä täytäntöön pannaan. Se on ikään kuin työkalupakki, käytetäänkö sitä oikein tai ei, mutta jossain vaiheessa tässä pitää toimia, jäsenvaltioiden pitää toimia, viranomaisten pitää toimia ja jokaisen jäsenvaltion pitää katsoa, että kaikki eri viranomaistasot ovat mukana ja soveltavat direktiiviä. Ja voin toistaa, että tilintarkastustuomioistuimen rooli on korjaa, tehdä korjausliikkeitä, jotta nimenomaan julkisia varoja käytetään mahdollisimman optimaalisesti. Ja siitä syystä seuraan tarkasti tätä koko prosessia. Vaikka parlamentin tasolla tässä työ on kestänyt melkein kaksi vuotta. Ja katsoneet, että asiat hoidettaisiin hyvin. Kiitoksia puheenjohtaja. Onko minä nyt saanut hyvän briefauksen sitten? We always hope we've been... Me aina toivomme, että briefaukset ovat äh, hyviä. Äh, haluatteko nyt, varmasti haluatte vielä puhua tästä. Kiitoksia vielä yleistä huomioista jotka vievät keskustelua eteenpäin. Kaksi asiaa, mitä tulee siihen, miten komissio seuraa tilannetta ja tuleeko tästä pysyvä ongelma. Olen tehnyt selväksi, että tämä on ollut pitkäaikainen ongelma vuosien mittaan ja vuosiraporttimme ovat tämän todenneet, niin kuin De Jong totesi, että tilintarkastustuomioistuin julkistaa vuosiraporttinsa huomenna, että minä en sitten Äh, en sitä sen kummemmin kommentoita. Olisin hämmästynyt, ellei julkinen hankintasektori olisi siinä äh, ikään kuin ongelman vuonna 2014, mutta en kuitenkin voi sitä kommentoida vielä ennen kuin se huomenna julkistetaan äh, kysymykseni siitä, pitäisi olla musta lista. En nyt usko, että meidän pitäisi lähteä puhumaan mustista listoista, ettekä varmaan sitä ehdottanutkaan, mutta avoimuus, avoimuus on tärkeää. Me olemme julkistaneet sivulla 36 raportissamme alaviitteessä 35-37 nämä alaviitteet. Kaksi listaa jäsenvaltiosta. Ensimmäinen lista alaviitteessä 35 osoittaa listan 12 jäsenvaltiosta, jotka vuoden 2015 alussa eivät olleet vielä täyttäneet julkisen, julkisen, julkisen hankinnon ehtoja. Minä sanoin alkupuheenvuorossani, että komissio on ilmoittanut kolme näistä on sitten päässyt pois tästä kategoriasta ja on täyttänyt nämä ehdot. Enkä nyt välttämättä sano, kuka, mitä nämä ovat, mutta yhdeksän on edelleen ongelma. Ja sitten olemme listanneet neljä jäsenvaltiota, jotka niin kuin kasvupääosaston herra Gri totesi, että siellä tehdään aika huolellista työtä. Ne ovat jäsenvaltioita, jotka ovat erityisesti, joilla on erityisiä ongelmia julkisten hankintojen kanssa – jotka pääosaston, kasvupääosasto on havainnut kriteerien valossa. Jos katsotaan näitä alaviitteitä sivulla 36, te näette e, ihan eksplisiittisen listan jäsenvaltioista, joissa, joihin kiinnitetään erityistä huomiota komission taholta. En tiedä, haluatko herra Almeida lisätä tähän jotakin. You've got one, one minute. I, I, my colleague... Vain yksi minuutti. Äh, Regio, äh, pääosastosta kollega haluaisi vain lyhyesti puhua. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Minä olen Regiosta ja halusti sanoa ja vahvistaa, että teemme läheistä yhteistyöstä Grow-pääosaston kanssa ja nimenomaan ennaltaehkäisystä usein on kyse, jotta saadaan aikaan nämä tehokkaat julkiset hankinnat ja mitä tulee näihin korjaus toimiin, joita pitää tehdä, eli keskeytykset ja rahoituskorjaukset. Me olemme olleet tyytyväisiä tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen, koska siinä on mahdollisuus keskustella näistä heikkouksista ja siitä, miten voidaan paremmin tehdä korkean tason, komission tason yhteistyötä, jotta jäsenvaltiot pääsisivät parempiin tuloksiin. Ja sitten näin selvennyksen vuoksi jos 40 prosenttia näistä julkisista tarjouspyynnöistä ovat sellaisia, että niissä on säännönvastaisuuksia, niin sitten voidaan puhua tietenkin arvosta. Siinä arvo on ei vähemmän kuin 40 prosenttia, se on alle 10 prosenttia, eli 40 prosenttia kyse ei siinä ole arvosta, kun puhutaan julkisista hankinnoista. Kiitos. Okay, we're moving on to... Ja nyt sitten menemme seuraavaan esityslistakohtaan. Siinä Virginie Rosierin lausunto ja sitten seuraavaan kohtaan pian. Ja seuraava puheenjohtaja Katrin Steiler. Okay, we move on to the next. No niin, menemme sitten seuraavaan esityslistakohtaan ja se on TISA. Lausunto Virginie, olepa hyvä. Kiitoksia Katrin. Haluaisin aluksi kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet mukana tässä lausuntoluonnoksessa. Ja tietenkin haluaisin aivan erityisesti kiittää varjoesittelijöitä. Erityiset olosuhteet ja erityisen vaikeata oli, koska meillä oli tiukka aikataulu. Edelleen olemme keskustelleet joistakin kohdista viime hetkeen asti. Haluan kiittää varjoesittelijöitä, jotka näissä vaikeissa olosuhteissa ovat osallistuneet. Ja kiitän heitä heidän panoksestansa erittäin hyvää yhteistyötä, varsinkin kun aihe on aika monen, monimutkainen ja siinä eri kannat ovat hyvin erilaiset. Mennään laidasta laitaan ja minä toivon, että tämä kompromissi, joka on löydetty, toimisi varsinkin kuluttajien oikeuksien osalta, työntekijöiden oikeuksien osalta ja eh, laadukkaat työpaikat ja myös tasapaino, joka liittyy eh, tähän sopimukseen, myös mahdollisuus eh, yleisten etujen pohjalta tehdä sopimuksia tai katsoa näitä sopimuskohtia erityisesti. Siinä on jätetty ulkopuolelle tietyt alueet ja eh, sitten julkisista markkinoista on kompromissi ja sitten ammattiliikkuminen on mukana myös. Ja eh, tässä siis eh, kompromissi tulee äänestykseen huomenna. Yleiset tavoitteet, siinä meidän pitää saada aikaan vielä uusia sanamuotoja. Omasta näkökulmastani hiukan hämmentävää on tämä avoimuuskysymys. Me tiedämme, että kaupasopimukset, varsinkin TTIP, siitä on keskusteltu paljon ja tosiaankin tämä on kansalaisyhteiskunnassa herättänyt paljon tunteita. On tärkeää, että saadaan lisää avoimuutta aikaan ja tässä on myös sellaisia sanamuotoja, jotka toivottavasti tyydyttävät kaikkia, mutta tämä avoimuuskysymys, se on sellainen tavoite, mikä meillä pitäisi olla kaikilla kaikissa ryhmissä äänestykset valiokunnassa. Siinä tulevat esiin eri tarkistukset. Yritimme saada aikaan kompromisseja, mutta edelleen on paljon erimielisyyksiä. Ja listakysymys varsinkin hybridilista joka liittyy markkinoille pääsyyn ja sitten soveltamisala ja äh, sitten äh, säännellyt ammatit. Haluaisimme muistuttaa vielä niistä periaatteista, joita ehdotettiin tässä lausuntoluonnoksessa ja on tärkeää, että yhdistetään tavoitteet tässä äh, palvelukauppasopimuksessa varsinkin kun halutaan helpottaa mm, äh, markkinoille pääsyä ja sitten nämä äh, yhtäläiset äh, mahdollisuudet markkinoilla siinä työntekijöiden ympäristön ja kuluttajien suoja. Näiden asioiden pitäisi olla tosiaankin neuvottelupöydässä koko ajan myös vastavuoroisuus ja tasapaino kun katsotaan Euroopan yrityksiä, niiden ei pitäisi olla huonommassa asemassa kuin muiden alueiden yritysten. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia valmistelijalle tästä varjoesittelijät järjestyksessä. Galves. Thank you, Madam Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Niin kuin hän sanoi, tämä oli hyvin mutkikas ja poliittisesti herkkä lausunto ja siksi ei ollutkaan helppoa luoda näitä kompromissitarkistuksia, jotka olisivat hyväksyttäviä kaikille tai ainakin enemmistölle, mutta esittelijä teki hienoa työtä. Ja tämä korjattu teksti näyttää olevan suurimmat osin hyväksyttävissä ryhmäni kannan mukaisesti meidän täytyy, meidän täytyy miettiä TISAn tavoitetta ja miten se istuu vapaakauppasopimuksiin. Tässä on kuitenkin kysymys uusia mahdollisuuksia luomisesti uusista markkinoista, yhtenäismarkkinat. On kysymys yhtenäismarkkinoiden avoimuudesta myös, mutta ei ole väliä. Tässä on kysymys siitä, että millä tavalla me toimimme on eräitä tarkastuksia, on, jotka ovat kriittisiä meidän kannaltamme. Haluaisin vaan mainita ne, koska tässä nyt ei ole aikaa yksityiskohtaisen keskusteluun. Aloittaisin kompromissista kahdeksan. Ymmärtääkseni osapuolet puhuvat markkinaa sitoumuksista joka on positiivista, sitten puhutaan myös negatiivilistasta. Meidän täytyy, neuvottelijoiden täytyy käyttää negatiivilistaa myös silloin, kun puhutaan markkinasitoumuksista, e, jotta sitten yritykset pystyisivät paremmin arvioimaan, mitä ne saavat tehdä tai mitä ne eivät saa tehdä markkinoilla. Kuitenkin niin sanottu hybridilista, Äh, joka Sharatsova ja minä esitimme omassa tarkistuksessamme. Se ei ole kuitenkaan optimaalinen, mutta se saattaa auttaa siinä, että saataisiin VTOn jäseniä mukaan äh, myös niitä, jotka ovat kuuluvat positiivilistaan, jotta ne lähtisivät mukaan neuvotteluprosessiin. Minusta tämä on hyvin tärkeä ryhmäni. Ei kannata kompromissia viisi minä vahvasti tuen tietenkin sopimusta, että muistettaisiin myös kansalliset sitoumukset ja neuvottelijoiden täytyisi miettiä näiden lausekkeiden laajentamista myös markkinasitoumuksiin. Ja kun puhutaan rajoituksista ja poikkeuksista, osapuolilla on suvereeni oikeus sitten tässä suhteessa ratkaista, missä määrin näitä säännöksiä käytetään vai käytetään ollenkaan. Tämän lisäksi me emme näemme mitään, mitään merkittäviä esteitä, mutta kuten sanon, nämä, nämä ovat keskeisiä asioita meidän kannaltamme. Kiitän esittelijää hänen yhteistyöstä ja, ja valmistelutyöstä tässä mutkikkaassa ja poliittisesti herkässä lausunnossa. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. Emma McLaughlin. Kiitoksia. Sitten McLaughlin. Well, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle ja toiselle varjoesittelijälle hyvin tehdystä työstä tiukassa aikataulussa ja kokouksesta, joka pidettiin Strasbourgissa. Lisää on keskusteltu myöskin näistä mahdollisista muista kompromisseista, mutta punaisia lippuja jää jäljelle liikaa, eli ne on pakko huomioida tällä. Ja tässä ei valitettavasti ole huomioitu sitä mahdollisuutta, jonka TISA tarjoaa. Ja kunnianhimon tasosta kun puhutaan, niin meidän tulisi pyrkiä paremmin nostamaan esiin se potentiaali, jota tämä kaikki tarjoaisi tälle sektorille. Jos esitys ei ole riittävän kattava eikä kunnianhimoinen, ja valitettavasti tähän suuntaan vähän mennään näissä kompromisseissa, niin jos näin käy, niin silloin ei tulisi valiokuntana tukea tätä ähm, lausuntoa. Ja on muistettava, että olemme olleet tämän asian eteenpäin viejinä johtoroolissa, eli tämä olisi valiteltavaa mutta on hyvä, että komission jäsen on täällä keskustelemassa tästä tärkeästä asiasta, sisämarkkinastrategiasta. Ja hitaus on ollut ongelma ja lähestymistapa, jota aikaisemmin on käytetty, on nimenomaan ollut ongelma, kun on haluttu toteuttaa näitä palveluja. Ja nyt sitten eh, vaarana on se, että lausuntoon tuotetaan mukaan tämän tyyppisiä seikkoja, jotka hankaloittaisivat sosiaalisen sektorin mahdollisuutta löytää markkinoita. Ja tämän tyyppistä viestiä varmasti emme halua viedä eteenpäin, enkä minä ainakaan halua tukea sitä. Eli edelleenkin eh, sitten on tarkasteltava kantaa toisessa asiassa, e, joka on ollut esillä myöskin TTIP-neuvottelujen yhteydessä. Katsoisimme, että mitä ei ole muuttunut, ei mitään uutta, eli tämä ei ole e, ollut nyt tilaisuus mennä muuttamaan kompromissia, josta oltiin jo aikaisemmin sovittu. Eli hybridilista kyllä sitä kannattaa tarkastella ja on pidettävä mielessä myöskin se, mitä mieltä valiokunnan enemmistö oli. Eli tarjottaisiin mahdollisimman tärkeä ja korkea suojelun taso, mutta toisaalta pidettäisiin huoli siitä, että ollaan avoimia uusille mahdollisuuksille. Ja mitä EPPstä todettiin, emme voi tukea kompromissia viisi myöskään liittyen näihin stanssilausekkeiden poistoihin ja muihin. Katsoisimme, että näin jos tehtäisiin, eh, vaikutettaisiin komission neuvottelukantaan, enkä usko, että tämä johtaa parempaan lopputulokseen. On hankala ymmärtää, miksi konsensuksen on mahdotonta päästä, jos halutaan eh, palvelutaloutta eh, tukea, kun kuitenkin puhutaan alasta, joka on tärkeä EUn taloudelle, mutta toisaalta on katsottava, miten voidaan tätä alaa tukea ja toisaalta edistää meidän tulisi varmistaa se, että olemme kunnianhimoisia ja että tämä TISA-sopimus on riittävän kattava ja kunnianhimoinen. Tällä tavalla uskoisin, että on syytä edetä. Ja jos kompromista yksi, tarkistus yksi jätettäisiin pois, niin onkohan tämä enää kompromissi sitten ollenkaan. Ja tämän lisäksi minua hieman askarruttaa myöskin se, että ei ole mahdollistettu erillisiä äänestyksiä tässä lopullisessa äänestysluettelossa. En tiedä, voisiko puheenjohtaja ehkä tätä asiaa vielä hieman tsekata. Toteaisin myöskin, että lausunnolla tarkoitus olla myönteinen, sellainen, että se nostaa esiin kaikki ne suuret mahdollisuudet, joita tämä sopimus voi tarjota tälle sektorille – pitäisi pitää huoli siitä, että valiokuntamme eh, lausunto todellakin heijastelee juuri näitä näkemyksiä. Kiitoksia. Sitten muut puhujat. Igor Yes. Um, so Dita... Diita ensin, hän ei nyt ole paikalla. Donesti seuraavaksi. Kiitoksia kovasti, Viki. Minä haluaisin kiittää eh, Virginie Rosieria, koska tämä on hyvin hankala kokonaisuus. Ja eh, hän tosiaankin yritti saada ryhmiä yhteen. Ne eivät välttämättä ole samalla kannalla lainkaan. Eli kompromissiin yritettiin päästä. Olen kiitollinen. Kaksi kolmannesta olen käynyt läpi äänestyslistasta. Olen eh, lähestulkoon samalla kannalla kuin valmistelija tässä parissa kohdin eri kannalla, mutta enimmissä, enimmissä tapauksissa olemme samalla linjalla. Ja mm, niin kuin tässä sanottiinkin, jotta saadaan sellainen ryhmä, joka vastustaa sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä palveluiden kanssa yleensä. Eli tällainen ryhmä, joka haluaa sitten saada, saada yhteen nämä ryhmät, joista toinen sitten on tosi, tosi innostunut asiasta, niin se on aikamoinen saavutus. Ja nyt on kyse siitä, että luodaan oikeuksia myös kuluttajille ja muille osapuolille, ja tämän pitäisi olla tämän valiokunnan tarkoituksena, ei niinkään sanoa, että olemme mm, palveluiden puolesta, palvelualan puolesta sinänsä taannettaisiin neuvotteluissa avoin valtakirja. Meillä on sellaisia kehitysmaita, jotka eivät ole mukana. Meillä on Dohan kierros, joka epäonnistui juuri tästä syystä ja koko järjestelmä, jossa on useita maita, oma maanikin, ovat hyvin arkaluontoisia, joten kyse ei ole siitä, että saisimme yhden näkemyksen, vaan kyse on siitä, että mahdollisimman laaja konsensus tulisi. Kiitos ja sitten Ivo. Thank you. So... Kiitoksia. No, minun täytyy sanoa, että neuvottelut ja varjojen tapaamiset olivat hyvin intensiivisiä ja kiinnostavia. Ja Täytyy sanoa, että esitteli toki hienon työn yrittäessään löytää äh, tasapainon eri poliittisten ryhmien välillä, joilla oli hyvin erilaisia käsityksiä tästä, tästä kattavasta kauppasopimuksesta ylipäätään. Ja tässä kohtaa haluan todeta vihreiden kannan kompromissitarkistuksista – kun me tuemme tarkistua kompromissia numero viisi ja kompromissia kahdeksan positiivilistassa ja kompromissia yhdeksän julkisista hankinnoista. Vaikkakin äh, sanamuoto alun, alun perin oli äh, heipponen, niin äh, voimme tukea kompromissia kaksi, sama koskee kompromissia kuusi julkisista palveluista, joka on jonka teksti modifioituna eh, eh, on nyt sellainen, joka on ok meidän kannalta kompromissi 10 keskinäisestä tunnustamisesta ammatillisen pätevyyden osalta on niin ikään modifioitu, mutta voisimme tukea sitä. Kuten varjokokouksia sanottiin, me emme tue kompromissia yksi, jossa, joka ei ole, ole meidän ryhmämme kantaan mukainen. Emme myöskään voi tukea kompromissia kolme, joka edelleenkin Emmekä tuo myöskään kompromissitarkistuksen yhdeksän lähinnä sen problemaattisen sanamuodon mukaan ja takia. Toivonkin, että lopputulema tämän lausunnon osalta tulee olemaan riittävän kriittinen, jotta meidänkin ryhmämme pystyisi tukemaan sitä. Kiitos. Malin. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä hämmentää hiukan nämä tiettyjen kollegojen puheenvuorot. Mielestäni tässä pitäisi tosiaan huomioida riskit, mutta sitten 25 katsoisin, että siinä on tiettyjä kaupaetuja ja siinä sanotaan, että kun TISA takaa vastavuoroisen pääsyn markkinoille, täytyy katsoa, että sitä ei katsota, että sitä käytetään hyväksi Eli ei pidä pitäisi estää tällainen hyväksikäyttö. Tämä saattaa olla vaarallista. Ja eh, sitten kun tämä eh, tarkistus on esitetty, eh, siinä halutaan tukea tiettyjä huonompia lähtökohtia. Haluan tukea valmistelijaa. Hänellä on tiettyjä naiveja näkökohtia täällä kuitenkin esimerkiksi, eli tämä standstill-kanta ja minä puolan oman ryhmäni kantaa. Siinä kyse on nimenomaan ehdottomasta vastavuoroisuudesta ja kansainvälisistä oikeuksista. Ja tämä pätee siihen, että me olemme sitä mieltä, että kansaa pitää kuulla tässä kansanäänestyksellä. Ja se on tärkeää, että kymmenen, tarkistus kymmenen viittaa tällaiseen kansanäänestykseen ja toivottavasti se saa tukenne. Ja lopuksi äh, haluaisin, että se otetaan pois kakkoskompromissista. Kiitos. Um, so before I ask... Ennen kuin pyydän muita puhujia, pitää muistaa, että äh, tänne on tulossa pian komission edustus, joten äh, Haluan ähm, viitata tässä työjärjestykseen äh, kohta kohdalta äänestyksiin. Tämä on äh, täysistunnossa äh, äänestykset ja se pätee myös valiokuntaan ja tekstit, joita äänestetään, jos niissä on viittauksia kahteen tai useampaan kohtaan kahdessa tai osas, useammassa osassa niillä on erilainen sisältö. Silloin kohta kohdalta voidaan pyytää äänestystä tietyltä poliittiselta ryhmältä tällainen pyyntö voidaan esittää. Et, ei siis voi olla kompromissia, jos ei ole useampi kuin yksi ryhmä tukemassa sitä, eli kompromississa pitää olla useampi kuin yksi ryhmä, ja jotta voidaan ottaa mukaan tarkistus kompromissiin, pitää saada tuki ryhmältä, joka esitti tämän tarkistuksen. Muussa tapauksessa tämä ryhmä voi pyytää erillistä äänestystä tästä tarkistuksesta, mutta ei voida ottaa esimerkiksi EPPn jäsenten tarkistusta, joka tulee kompromissiin mukaan ilman, että se saa tukea EPPltä, jos he sanovat, että me haluamme tämän erillisenä äänestyksenä, niin silloin se pitää mahdollistaa. Muussa tapauksessa voimme vaarantaa demokraattisen prosessin, joka liittyy tarkistuksiin. Eli pitää yrittää varmistua siitä, että ryhmien pyynnöt kohta kohdalta tai erillisäänestyksistä mm, ne hyväksytään. Ymmärrän kyllä, että Tämä tarkoittaa sitä, että joissakin tapauksissa muut tarkistukset raukeavat, mutta erillisäänestykset, niissä on normaalia, että voidaan äänestää kompromissin lisäksi erillisesti, jos ryhmät sellaisia pyytävät. Mark ja Andreas seuraavaksi. Muutama näkökohta, halusin puhua lyhyesti. Tietenkin tämä standstill-kysymys, kompromissi viisi, kaikki määritelmät. Äh, se tarkoittaa sitä, että tästä ei voida enää perääntyä äh, sen jälkeen, kun on allekirjoitettu tämä äh, sopimus, silloin kun puhutaan kansalaisista, kuluttajista. Minä toivoisin, että tämä ei tulisi mukaan sopimukseen. Pitäisi olla julkisten palveluiden riippumattomuus olemassa, ja tämä estäisi muun muassa sen, että mentäisiin taaksepäin tässä liberalisoinnissa, joka on tärkeää silloin, kun halutaan tehokkaita palveluita. Sitten saatetaan huomata jossain vaiheessa, ettei se ole enää kannattavaa, mutta on aivan selvää, että pitää ne pystyä myös menemään taaksepäin päätöksissä. Ja sitten tämä lista, se voi olla selkeästi positiivinen tai hybridi, mutta tässä on tiettyjä ristiriitoja. Ja sitten tämän lisäksi tässä julkiset palvelut ovat, pitäisi olla ulkopuolella systemaattisesti riippumatta tästä rahoitusmallista. Ja tähän liittyy myös TTIP. Ja sitten lopuksi vielä haluaisin kiittää valmistelijaa siitä, että on päästy eteenpäin monissa kompromisseissa. Ja lopuksi vielä vastavuoroisuus, ei se ole mikään paha sana, koska julkisilla markkinoilla on huomattu, että usein on naivi toimia joku osapuoli näissä vaihdoissa, mutta tässä ei pidä lähteä mihin tahansa hintaan toimimaan. Ei silloin ole mitenkään väärin pyytää vastavuoroisuutta. Tässä saattaa käyttää sitä myös aseena niin, että mennään muille markkinoille että ne ei tule pelkästään meille napostelemaan. Kiitos. Andreas. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan puhua tästä vastavuoroisuudesta hiukan äh, aivan kuten kollegani. Me emme halua toimia naivisti, me haluaisimme, että tämä lausunto se saisi enemmistön taakseen ja jotta siihen päästäisiin, niin äh, on tosiaan ilmeistä, aivan kuten terve järki tässä mainittiin, meidän näkö kohdistamme. Tämä puuttuu viidessä ja kahdeksassa. Sanoisin, että me haluaisimme tosiaankin saada aikaan ratkaisun, joka voidaan hyväksyä valiokunnassa. Ja tästä syystä puheenjohtaja toivoisin, että voisimme katsoa uudestaan, saisimmeko sopimusta aikaan kompromissista eh, viisi ja kahdeksan. Pysyne. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee näihin äänestyslistakysymyksiin, eh, mm, niin tosiaankin eh, me äh, haluamme äh, noudattaa sääntöjä ja mitä tulee kompromisseihin, me edelleen keskustelemme näistä kompromisseista, joten äh, tässä pitää noudattaa tiettyjä sääntöjä, tuetaanko kompromissia vai ei. Ja tässä on työ vielä kesken. Ja mitä tulee sitten 5 ja 8 kompromisseihin, täytyy katsoa, miten niissä menetellään. Kovasti odotan ehdotuksia kollegoilta minä tässä yritän saada tämän työn päätökseen tosiaan, mutta tässä on ollut hyvin tiukka aikataulu ja me olemme paljon keskustelleet, mutta tiukassa aikataulussa, joten haluaisin vielä kiittää lämpimästi kaikkia varjoesittelijöitä. Ja huolimatta näistä ongelmista, joita on ollut, olemme paljon päässeet ja halunneet päästä eteenpäin. Eli kiitos paljon. Kiitos paljon tehdystä työstä huomenna. Äänestämme, kunhan äänestyslistat saadaan selkeiksi jos kohta kohdalta äänestystä esitetään ja jos sanamuodot ovat riittävän selkeät sen suhteen, eh, mistä kohdista äänestetään, varsinkin tämä kohta neljä on sellainen, niin silloin mahdollistan tällaisen äänestyksen ja jos erillisäänestyksiä pyydetään, niin silloin on oltava ihan eh, selvä, mistä äänestetään, mutta käydään läpi näitä sanamuotoja, jotta mitään epäselvyyksiä ei synny. Kiitos kaikille ja toivottavasti komissaari odottelee tuolla ulkopuolella. Um, no niin, pyytäisin teitä käymään paikalleen istumaan. Thank you. So, thank you very Komissaari Biankovska, lämpimät kiitokset siitä, että pääsitte tulemaan tänne tänään logistisia ongelmia teilläkin ilmeisesti tänään on ollut, niin kuin monella muullakin ilmassa tapahtuu. Amsterdamin kautta ilmeisesti sitten kuitenkin tänne pääsitte. Tiedän hyvin, että juuri nyt samaan aikaan on käynnissä myöskin ylimääräinen kilpailuneuvoston kokous, jossa myöskin näitä kysymyksiä tarkastellaan toisaalta. Ehm, alan kriisi on esillä siellä ja puheenjohtajana toimii komissaari Katainen ja näin sitten ehm, komissaari Bienkowska pääsi tänne parlamenttiin tänään ja tulette kertomaan meille Eh, sisämarkkinastrategiasta. Olemme kaikki siihen jo ehtineet tutustua. Ja strategiassa puhutaan varsin paljon palveluista, pk-yrityksistä ja myöskin uudesta taloudesta. Mutta ehkä tässä yhteydessä ja alustuksessanne voisitte hieman kertoa meille myöskin siitä, mitä asioita nostetaan esiin tässä kilpailukykyneuvostossa. neuvostossa ja sitä tarkastelevissa kysymyksissä ja mitä sitten tapahtuu kokouksen muut asiat kohdassa eh, missions eh, ja kohdan osalta. Ja voitte ehkä kertoa meille hieman siitä, eh, miten tämä sisämarkkinastrategia linkittyy näihin kysymyksiin, jotka ovat siis haasteellisia Euroopalle lämpimästi tervetuloa todellakin vielä kerran. Ja tästä asiasta on keskusteltu pitkään ja on hyvä, että nyt esittelette meille tämän asian. Olkaapa hyvä. Uh, thank you very much, Madam Chair, members. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kutsusta tulla tänne tänään. Todellakin uusimmat uutiset kilpailukykyneuvostosta sain eh, juuri viime viikolla ja pidin tärkeänä kuitenkin sitä, että pääsisin tänne. Ja niinpä sitten varapuheenjohtaja Katainen eh, edustaa komissiota kyseisessä neuvostossa tänään. Voin tietysti kertoa teille komission kannasta asian, mitä tulee terästeollisuuteen ja sen tulevaisuuteen Euroopassa tärkeä aihe ja ehkä palaan siihen lyhyesti vielä puheen loppupuolella. Kuten tiedätte, sisämarkkina strategiahan lanseerattiin kymmenisen päivää sitten, eli on ehkä hieman varhainen vaihe vielä vaihtaa ajatuksia tästä asiakirjasta kanssanne, mutta sen pohjalta kuitenkin eh, töitä tullaan tekemään eh, tulevina vuosina ja te olette jo näihin töihin eh, ryhtynytkin Rovakamin johdolla ja todella varmasti tulemme tänäänkin käymään hyödyllistä keskusteluaiheesta. Asiakirja on tärkeä pelkästään minulle vaan koko komissiolle. Se on yksi niistä asiakirjoista ja strategisista asiakirjoista, joita tämän vuoden aikana kollegio on hyväksynyt. E, investointisuunnitelma ensimmäisenä näistä melkein 11 kuukautta sitten. Ja sitten ja sitten digitaaliset sisämarkkinat. Ja tämä on ikään kuin saman kolikon toinen puoli, kun puhutaan tästä sisämarkkinastrategiasta nyt sitten, ja sitten pääomamarkkinaunionin ehdotus, eli lista täydentyy sitten työvoiman liikkuvuuspaketilla ja kiertotalousesityksellä. Ja näiden koordinoinnissa olen myöskin mukana. Ja toisaalta komissaari Vella myöskin. Eli sisämarkkinastrategia eh, pohjautuu näihin asiakirjoihin. Teemme muiden eh, komission jäsenten kanssa hyvää ja läheistä yhteistyötä ja tässä on paljon linkkejä näihin muihin esityksiin, esimerkiksi rahoituksen saatavuus yrityksille, pk-yrityksille, startupeille, niin päämarkkina, pääomamarkkinaunioni. Kysymys on tässä tietysti olennainen asia, eli nämä asiat linkittyvät toinen toisiinsa. Ja mistä nyt liikkeelle lähdettiin? kaikkiin sidosryhmiin on oltu vuosien ajan yhteydessä ja minä olen asiantuntijoita, yrittäjiä, palveluntarjoajia, erikokoisia yrityksiä kuullut ja Selvää on, että sisämarkkinoista ne kaikki jo tähän mennessä ovat hyötyneet. Eli ei voida sanoa, että sisämarkkinat eivät olisi olleet hyödyksi lainkaan, mutta ne eivät ole tarjonneet niitä mahdollisuuksia, jotka mahdollisia olisivat olleet. Ja siksi on asiassa lähdetty liikkeelle ja halutaan purkaa esteitä, joita vielä jäljelle on jäänyt kansallisesti ja toisaalta Euroopan tasolla myöskin. Ajatus on luoda sellaiset puitteet, jotka tukevat yrityksiä silloinkin, kun ne haluavat kasvaa ja innovoida ja kehittää toimintaansa. Ja tärkeä tekijä eh, henkilökohtaisestikin eh, on se, että kun asiakirja saadaan valmiiksi, niin ajatus oli, että sitten saataisiin aikaan myös konkreettisia tuloksia. Ja jo Usean otteeseen olen esiin tuonut sen, että tämä vuosi on ollut suunnittelun vuosi komissiossa, mutta tulevat vuodet sitten ovat eh, vuosia, jolloin nämä suunnitelmat on tarkoitus täytäntöönpanna ja toteuttaa käytännössä. Eli tässä eh, ei ole ajateltu asioita kokonaan uusiksi, vaan on ikään kuin vähän päivitetty tilannetta ja tarkasteltu tiettyä määrää toimia enemmänkin kuin valtavan laajaa kirjoa. Eli halutaan kiinnittää huomiota yrityksiin ja ihmisiin eri jäsenmaissa. Eli kohteena ovat erityisesti yritykset. Katsomme, minkä tyyppisiä mm, testejä kannattaa hyödyntää. Ja toivottavasti ja varmastikin tämä valiokunta yhtyy tähän komission näkemykseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ja tämänkin olen jo usean otteeseen todennut, ei tarkoita sitä, että tulisi valtava määrä uutta lainsäädäntöä, ei vaan, että huomioidaan, missä tähän saakka on edistytty, ja sitten ihan kohdennetusti pyritään parannuksia aikaan saamaan. Näillä siis lähdettiin liikkeelle ja 20 välineestä ja toimeesta koostuu tämä strategia, jotka tämän vuoden ja vuoden 2018 välillä on tarkoitus kehittää. Ja nämä toimet pyrkivät mahdollistamaan uudet mahdollisuudet, myöskin luomaan modernin toimintapuitteiston ja sitten parantamaan tuloksia. Ja nämä ovat tärkeimmät painopisteet. Ja kommentoin lähemmin hieman jokaista näistä. Ensinnäkin mahdollisuudet kun halutaan luoda parempia mahdollisuuksia esimerkiksi kuluttajille ostaa palveluita ja tuotteita, missä tahansa he ovat ja toimivat EU-ssa. Valinta ei saa rajoittua online-offline-valintaan eh, ja siksi näidenkin välinen linkki on saatu aikaan. Linkki digitaalimarkkinoihin siis tietysti kyse on integroidusta talouden alueesta, eikä voida hajauttaa markkinoita ja eri jäsenmaissa käyttää erilaista hinnoittelua. Toisaalta tässä ei hintojen sääntely asetuksesta tai järjestelystä ole kyse, ei, mutta kansalaisten on ymmärrettävä ja saatava tieto siitä, miksi hinnan vaihteluja on maasta riippuen ja millä tavalla tämä sitten asuinvaltio linkittyy yrityksille. Minulla on ihan selkeä viesti. Yritykset eivät voi hyödyntää sisämarkkinoita silloin, kun se niille parhaiten passaa, ja sitten taas tällaista hajauttamenettelyä silloin, kun se parhaiten yrityksen etuja ajaa. Joskus yritykset tietyissä kysymyksissä toteuttavat sisämarkkinoita ja sitten joissain toisissa tilanteissa tällä tavalla toimivat pirstaloituneesti sitoutuneisuuteen pohjautuen, ja tämä ei ole hyvä. Ja sitten asuin paikkaan pohjautuva syrjintä, niin kuin viime kuun täysistunnossa totesin, eh, on tarkoitus saada aikaan suuntaviivoja ja ehkä lainsäädäntöehdotuskin ensi vuoden puoliväliin mennessä, mitä tulee 20 artiklaan palveludirektiivissä ja tämä asia tullaan hoitamaan läheisessä yhteistyössä eh, Oettingerin kanssa ja myöskin Eh, varapuheenjohtajan kanssa. Ja on tärkeää, että eh, kuluttajat huomaavat nämä syrjintätapaukset tai tilanteet ja ovat, voivat olla yhteydessä viranomaisiinsa tällöin. Tarvitaan myöskin parempaa ammattimaisuutta, kun puhutaan palvelun tarjoajista. Ja eh, on tärkeää nimenomaan antaa ja annamme ohjeistusta siitä, minkä tyyppiset uudistukset saattavat tulla kyseeseen ja katsomme, miten jäsenmaat voivat tarkastaa uusia sään- tai olemassa olevia sääntöjä, jos halutaan niitä muuttaa. Ja tässä nimenomaan sitten huomioidaan myöskin eh, ammattipätevyysdirektiivin uudet säännökset ja toisaalta Tämä vastavuoroinen arviointimenettely on hanke, joka toivottavasti tämän vuoden lopulla ensi vuoden alussa saadaan hoidettua loppuun. Ja eri kokoisille yrityksille tulee voida tarjota hyvät mahdollisuudet toimia. Palveludirektiivin yhteydessä edistystä saatiin aikaan jonkin verran, mutta eteenpäin voidaan päästä paljon vahvemminkin. On syytä vielä enemmänkin yksinkertaista yritysten elämää. Ja ensi vuonna uusi sähköisten palvelujen passi tullaan esittämään ja taustalla ajatus siitä, että online-pohjaisesti yritykset voivat esittää kaikki tarvittavat tiedot, jotka mahdollistavat toiminnan jossain muussa jäsenmaassa. Myöskin jälleenmyyntisektori nostan esille 13 prosenttiahan työllistä nimenomaan on vähittäismyyntiin pohjautuva, eli se on tärkeä asia myöskin sitten toisaalta ympäristö- ja rakennusalaa. Sillä vähittäismyyjiin kohdistuvat varsin monenlaiset rajoitukset sen suhteen, missä he voivat toimia ja miten. Ja tämä käytännössä tarkoittaa korkeampia hintoja, vähemmän valinnan mahdollisuuksia ja sitten kuluttajalle vähemmän valinnan mahdollisuuksia. Eli parhaita käytänteitä on tarkoitus vaihtaa ja valvomme läheltä sitä, miten jäsenmaat kaikkia tätä täytäntöön panevat. Ja sitten startup-yritykset ja innovatiiviset yritykset, niiden tukeminen. Satsauspaketti on saatu aikaan ja ajatuksena on pyrkiä huomioimaan kaikki ne vaatimukset, jotka liittyvät tämän tyyppisen yrityksen avaamiseen. Ja lainsäädäntöehdotus tullaan saamaan tähän liittyen ensi vuoden puolella. Ja tästä asiasta on keskusteltu pitkään eh, useaan otteeseen, aina kun olen ollut yhteydessä yrityksiin. Eli tärkeää olisi tämä epäonnistumisasia nostaa esille ja mahdollistaa yrittäjälle uusi toinen mahdollisuus, jos ensimmäinen epäonnistuu. Ja tähän liittyy myöskin pk-yritysten rahoitus, kosme ja toisaalta sitten eh, strategisten investointien rahasto. Aiomme kehittää myöskin kollaboratiiviselle yrittäjyydelle e, agendan. Ja tämä aihe e, on sellainen, että siitä jäsenmät eivät ole ihan samoilla linjoilla vielä, eli tarvitaan selkeää ohjeistusta siitä, miten nykylainsäädäntö soveltuu ennen kuin lähdemme mukauttamaan e, lakeja. Uudesta lainsäädännöstä en puhuisi tässä vaiheessa, koska Asia on tarkasteltu viime kuukausina ja törmätty siihen havaintoon, että voitaisiin lähteä liikkeelle olemassa olevasta EU-lainsäädännöstä, mitä tulee tähän eh, kollaboratiivisen talouteen. Ja sitten eh, luvut, eh, jotka liittyvät vielä PK-yrityksiin ja startup-yrityksiin. Niitä tullaan kehittämään lähemmin vielä jatkossa. Strategiassa todettiin, että on tärkeää, että uusia ajatuksia edelleenkin kerätään katsotaan, kuinka yksinkertaista paremmin startup-yrittäjien ja pk-yrittäjien elämää EU-ssa ja myöskin jäsenmaa tasolla. Ja sitten innovaatiot ja uudistukset, tämä toinen tärkeä prioriteetti sen jälkeen, kun asiasta oli keskusteltu ja käyty eh, läpi seikkoja liittyen sisämarkkinoiden toimintaan, katsottiin, että tarvittaisiin modernia standardipuitteistoa, mitä tulee hankintamenettelyihin ja toisaalta tekijäoikeuskysymyksiin katsottiin, että standardijärjestelmä on kehitettävä sellaiseksi, että se takaa laadun, nopeuden ja tietyt markkinapohjaiset standardit. Ja tässä standardisointihankkeessa lähdetään yhteisistä ehdotuksista liikkeelle, jotta mahdollisimman monityyppiset kumppanuudet voivat mahdollistua, sellaista jossa teollisuus on mukana myöskin komissio. Ja Euroopan unioni mielestämme on saatava sille tasolle, että se on johtoroolissa maailmanlaajuisesti tarkastellen, eikä vain mene muiden perässä. Ja tässä juuri nämä eurooppalaiset standardit on tärkeä asia ja palvelujen standardiasia on asia, jota seurataan. Näin palvelujen tarjoajat ja tuotteiden tarjoajat eh, pääsevät eteenpäin ja ensi vuoden puolella annetaan myöskin ohjeita priorisointikysymyksestä, mitä tulee standardien uudistuksen yrityksien osalta. Ja uudet julkisten hankintadirektiivin säännökset, niiden on toimittava hyvin myös käytännössä. On tärkeää, että toimimme näissä eh, hankintakysymyksissä tehokkaammin ja avoimemmin jatkossa ja tullaan lanseeraamaan myöskin uusia aloitteita ensi ja sitä seuraavan vuoden välillä tähän liittyen. Ja sitten kun tarkastellaan tekijäoikeuspuitteistoa, kun innovaatiota tuetaan, tarvitaan sellainen järjestelmä, joka helpottaa pk yrityksiä kun ne haluavat omaa osaamistaan ja innovatiivisuuttaan eh, suojata. Ja tähän liittyen eh, tullaan tekemään aloite, jossa huomioidaan myös olemassa olevat eh, säännöt. Ja kolmantena ja henkilökohtaisesti sanoisin kaikkein tärkeimpänä tämä tuloksellisuus. Ei riitä, että tehdään aloitteita – on pidettävä huoli siitä, että saadaan aikaan todellisia tuloksia, jotain konkreettista. Yritysten tulee hyötyä myöskin kuluttajien, ja tähän tulen itse kiinnittämään erityistä huomiota. On varmistettava se, että olemassa olevat säännöt toimivat käytännössä. Scrutinihanke on varsin hyvä. Sitähän nyt eh, ihan eh, eh, sääntömääräisesti toteutetaan täällä valiokunnassanne Tämä mahdollistaa suoran yhteyden omiin yksikköihin tiettyjen lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä mutta enemmänkin olisi tehtävä, jos halutaan jäsenmaatasolle tämän tyyppinen lähestymistapa viedä. Tämän hankalin osio tässä strategiassa, mutta pitäisin sitä itse kaikkein tärkeimpänä myöskin. Me kaikki tiedämme, kuinka poliittinen poliittisia nämä haasteet ja teknisiäkin nämä haasteet joskus ovat, kun on kääntyvä kansallisten viranomaisten puoleen. Eli on tehtävä heti alusta alkaen mahdollisimman läheistä yhteistyötä heidän kanssaan. Niin kuin olen jo täälläkin esiin tuonut, tarvitaan tällaista smart enforcement-tyyppistä toteuttamista, viisasta, älykästä toteuttamista. Lähestymistavan on oltava järkevä ja kohdennettu. Ja on erittäin tärkeää, että täytäntöönpano myös jäsenmaissa tulee olemaan riittävän vahvasti esillä ettei jouduta ristiriitaiseen tilanteeseen tässä jäsenmaiden kanssa. Eli tässä puhutaan kuitenkin 500 miljoonan kuluttajan markkinoissa, eli yhteisestä hankkeesta tässä on kyse, eh, ja samojen tulisi pelisääntöjen olla kaikille, kun asiaa tarkastelee meidän kannaltamme. Olisi hyvä ja tärkeää, että jäsenmaat ymmärtäisivät sen, että täytäntöönpano on olennaisen tärkeä asia näissä kysymyksissä ja varsin tärkeä osa tätä strategiaa liittyy siihen, eh, kuinka haluamme yritysten tietyt tiedot saada, eh, jotta helpommin saadaan eh, käsitys mahdollisista heikkouksista. Uudet markkinatietovälineet on mahdollisuus ottaa käyttöön ja näitä välineitähän nykyisellään käytetään kilpailupolitiikan yhteydessä – Varsin usein eh, sisämarkkinasäännöt jäävät eh, liian vähälle huomiolle viranomaistasolla, mutta myöskin yrityksissä. Emme pyri siis rajoittamaan, mutta haluamme mahdollisuuden saada yrityksiltä mahdollisimman suoraa ja välitöntä tietoa. Ja tämän lisäksi on tärkeää, että eh, tuotteiden ja palveluiden direktiivit toimivat hyvin yhteensä toisiinsa Tällä tavalla myöskin vastavuoroinen tunnustaminen saadaan toimimaan todellisuudessa ja yritykset saadaan ymmärtämään niin omat oikeudet ja velvollisuudet ja markkinavalvontakysymykset ähm, ovat myöskin tässä yhteydessä tärkeä asia. On myöskin tätä mm, ohjausjaksohanketta jatkettava ja sisämarkkinakysymykset ja mikrotalouskysymykset tullaan huomioimaan jatkossa paremmin myöskin yhteydessä tähän talousarvion ohjausjaksoon. Ja lopuksi vielä toteaisin, että EU nykyisellään elää varsin Eh, vaikeita aikoja. Monet EU-hankkeista eh, kyseenalaistetaan. Eh, monet haluaisivat luopua koko tästä sisämarkkinamenettelystä. Haluttaisiin ehkä antaa tietyille kuluttajille tai yrityksille erityisasema. Ja jotkut kysyvät, mitä hyötyä se markkinoista ylipäätään on. No, täällä on väkeä, paljon kokeneempaa väkeä kuin eh, minä itse, mutta itse olen vuoden verran näitä asioita tarkastellut, enkä voi yhtyä näihin negatiivisiin näkemyksiin. Minä olen kyllä eh, sisä, yhteisten sisämarkkinoiden eh, suuri kannattaja. Pitäisin tätä yhtenä parhaista saavutuksista EU-ssa kyllä. Ja tämä näkemykseni on tämän vuoden kuluessa vain vahvistunut, koska olen ollut yhteydessä niin moniin yrittäjiin, yrityksiin ja kuluttajiin, jotka tästä kaikesta ovat hyötyneet. Mutta olen myös huomannut sen, että kaikkea olemassa olemaa potentiaalia ei välttämättä ole parhaalla mahdollisella tavalla kuitenkaan hyödynnetty tähän mennessä. Eli enemmänkin näiden kohderyhmien osalta sisämarkkinat voisivat tarjota. Ja tämä kuvailemani strategia toivottavasti auttaa menemään juuri tähän suuntaan. Mutta tässä onnistutaan vain, jos saadaan, jos me saamme teiltä vahvan tuen myöskin jäsenmailta ja muilta sidosryhmiltä sitä tarvitaan. Ja vuoropuhelu tulee jatkumaan eri osapuolten kanssa ja näin saadaan kaikkein tärkeimpiä ajatuksia, eh, kun on yhteydessä ihmisiin, eh, jotka elävät näiden realiteettien kanssa, joko hyödyntävät sisämarkkinoita, koska pitävät sitä järkevänä tai sitten eivät hyödynnä sen takia, että eh, katsovat, että se jarruttaa niiden kehitystä, niin näiltä tahoilta saatavat tiedot ja vinkit ovat itselleni kaikkein hyödyllisempiä. kesäkuuhun mennessä tullaan järjestämässä markkinafoorumi ja mm, kesäkuussa 30. päivä ähm, Alankomainen puheenjohtajuuskaudella on tarkoitus pitää päätöskonferenssi. On mahdollista, että tapaamme toisemme äh, hyvinkin vielä ennenkin tätä, mutta tämä kokous ainakin tulee olemaan varsin tärkeä. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle. Kiitos. Kiitokset, komissari. On hienoa äh, nähdä, äh, kuinka suhtautuu Ja Sitten päivämäärät näihin foorumeihin liittyen. Olisi hyvä, jos voisivat ne, voisitte nämä päivämäärätiedot jättää tänne vielä meille. Saamme esimerkiksi kopion ja sitten se voidaan jakaa eteenpäin muille. Puheenvuoropyyntöjä on 15 tässä vaiheessa, Estelät varjoesittelijät, ja toivoisin, että puhuisitte lyhyesti ensimmäisellä kierroksella kaksi ja puoli minuuttia esittelijät ja varjoesittelijät, ja sitten ö, ähm, mahdollisimman monelle muullekin vielä puheenvuoro toivottavasti voidaan antaa, mutta kaksi ja puoli minuuttia nyt tällä ensimmäisellä kierroksella. Lara. No, kokeillaan. Kiitos puheenjohtaja. No Lara, sinä olet esittelijä. Annetaan sinulle nyt vielä yksi ekstra minuutti. Uh, it is the Italian... They try. Um, innanzitutto... Kiitokset, eh, komissaari. Voitte luottaa hyvään yhteistyöhön ja ilman muuta pidämme työtäne varsin hyödyllisenä ja tehokkaana kansalaisten kannalta katsettuna. Jätän johdannot pois, hyvä puheenjohtaja, mennään itse asiaan saman tien. Eli ensiksikin toteaisin, että voimme tätä LV-toimintasuunnitelmaa tukea täysin ja myöskin ehdotusta, mitä tulee yritysten maksukyvyttömyysasiaan. Nämä ovat varsin tärkeitä konkreettisia toimia, jotka vaikuttavat suoraan markkinoihin ja niiden kehityksen. Ja sitten toinen seikka, jota myös pidämme äärimmäisen tärkeänä, liittyy yritysten kilpailukyvyn tehostamiseen ja työllisyysvaikutusten parantamiseen. Kuten mainitsitte, Startup-aloitteet pidämme niitä tärkeinä ja myöskin Kuten jo totesitte, on erittäin tärkeää huomioida olemassa olevat yritykset joiden elämää on helpotettava ja kilpailukykyistä kehitystävä, tuettava ja hallinnollista taakkaa myöskin helpotettava ja mahdollistava toiminta eri jäsenmaissa. Mutta toisaalta sitten uudet mahdolliset yrittäjät on tärkeää myöskin tukea heitä ja helpottaa esimerkiksi luoton saantia. Ja up asia todellakin on meille varsin tärkeä palveludirektiivi. Sitä jotkut pitävät varsinaisena ristinä kun puhutaan siitä, eh, missä sitä ei ole käyttöön otettu, mutta silloinkin kun se on käyttöön otettu, on törmätty varsin usein hankaluuksiin. Ja sitten tämä palvelu passi, johon viittasitte, toivottavasti todellakin se helpottaa järjestelyjä, vaikka selvää on, että eroja jäsenmaiden välillä on sen suhteen, miten nämä asiat käytännössä hoidetaan. Parempi sääntely, tästä olen ilman muuta ihan samaa mieltä. Ja voisi olla syytä eh, hieman eh, purkaa Eh, tai mahdollistaa tietty toiminta marginaalidirektiiveissä, jottei niistä tule liian asetusten kaltaisia. Ja vielä hieman markkinavalvonnasta tähän loppuun. Eh, Volkswagen-tilanteen myötä tämä on todellakin korostunut tärkeänä asiana. Ja toivottavasti komissio etenee tässä asiassa. Virallisesti varmasti ei ole vielä tehty päätöksiä siitä, miten menetellä, mutta jonkinlaista reaktiota varmasti tarvitaan. No niin, hyvinhän tämä hoitui. Oh, Otetaan ryhmien puheenvuorot ensiksi ja sitten komissaari vastaa. Tiedän, että SND varjoesitteli on maalin, mutta kukaan puhuu maalinin puolesta. Ei kukaan. <clears throat> Krista. Voitko aloittaa? En muodollisesti, mutta minun täytyy voida puhua ensimmäisenä, koska minun täytyy lähteä. Aivan äh, haluan olla selväsanainen kysymyksessäni perustuen äh, tämän strategian lukemiseen ja tänään kuultuun, niin tulee sellainen tunne, että komissaari on luopunut tästä turvallisuuspaketista, joka on kysymys tuoteturvallisuudesta ja markkinoiden sääntelystä. Se, mitä kuulin, on, että täällä on tehty paljon aloitteita markkinoiden seurannassa ja varmastikin jo oikein, puhutte oikeasta ongelmasta, mutta onko tämä paras tapa ratkaista, ratkaista tämä umpikuja tuoteturvallisuuspaketissa? Nimittäin jos me teemme sen, mitä te sanoitte tänään, niin jäsenvaltiot vaan luopuvat ja sanovat, että emme tarvitse tätä pakettia lainkaan. Ja minusta tämä, tämä olisi todellakin ongelmallista, eikä suinkaan paras ratkaisu. Ehkä voisitte kommentoida tätä. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Dandled. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme aina tyytyväisiä tällaiseen sisämarkkinastrategiaan ja tämä on äh, yksi niitä aloitteista, joita komissio on tehnyt alalla ja edellisellä kaudella meillä oli sisämarkkina-asiakirja äh, Junckerin kaudella äh, ja aikaisemmin vielä paljon äh, strategioita. Minä, äh, minun mielestäni tässä äh, rohkaistaan kovasti, mutta pitää nähdä, että monet, monet ratkaisut ovat jo sellaisia, että niitä on pitkään odotettu. On tietenkin hyvä ne suunnitella, mutta ei tiedetä päästäänkö tuloksiin. Ja sitten lobbarit ovat olleet mukana käsittelemässä myös näitä mm, palvelupassikysymyksiä ja vastaavia. Ja täytyy katsoa myös, millaisia kasvumahdollisuuksia on, koska sitä tarvitaan. ECR tukee hyvin vahvasti tällaista strategiaa. Me annamme tukemme ja aivan yleisesti paljon keskitytään siihen, miten kehitetään uusia yrityksiä, startup-yrityksiä ja me nyt emme voi, meillä ei ole oikeastaan varaa kaikenlaisiin epäonnistumisiin. Meidän täytyy muistaa, että ei voida hyväksyä aina yrityksiä, jotka epäonnistuvat, mutta usein on niin, että 90 prosenttia epäonnistuu startupeista. Tarvitaan myös innovaatiota, riskinottokykyä ja tutkimusteknologiaa, ja näitä meillä kumppaneillamme on kyllä olen tyytyväinen, mutta pitää olla myös varovainen. Kaikki e, yritykset eivät ole digitaalisia eivätkä startuppeja, joten meillä pitää olla myös perinteiselle teollisuudelle ja nykyiselle yritysmaailmalle omat ajatuksemme, minkälaisia ajatuksia voitaisiin käyttää tällaisiin e, yrityksiin strategiassa. Ja sitten lopuksi vielä IMKossa on, ollaan tekemässä myös e, siitä asiakirjaa, että olisi enää rajoja ja kaupan esteitä. Tässä on erilaisia näkökohtia, jotka estävät sisämarkkinoiden toteutumista. Oletteko samaa mieltä, että parempi tiedonanto ja palveludirektiivi, pitäisikö näihin kysymyksiin, jotka siellä taustalla ovat, pitäisikö niihin puuttua myös? Kiitos. Oh, did you? Okay, sorry. It also had speak slowly flashing here. Antonas. Thank you. Kiitos komissaari tästä esityksestä. Sisämarkkinat on kuitenkin yksi EUn suurimmista saavutuksista tähän mennessä ja usein tuntuu siltä, että me unohdamme sen. Ja sisä, sisämarkkinoiden potentiaali on edelleenkin valtava. ALDE-ryhmä pitää tätä strategiaa pitkälti hyvänä ja myös komission ponnisteluja. ALDE tukee aikomuksia lisätään pientyritysten rajat ylittävää toimintaa, erityisesti sitä, että voitaisiin vähentää hallinnollista taakkaa silloin, kun yrityksiä käynnistetään ja laajennetaan. Me, me EUn täytyy muuttaa sen asennetta suhteessa yritysten virheisiin yritystoiminnassa. Se on aivan normaalia, ainakin USA, kun taas Euroopassa tähän yrityksen, te, yritysten tekemiin virheisiin suhtaudutaan liian rankasti ja, ja ikään kuitenkin ihmiset voivat tehdä virheitä, se ovat onnettomia, se saattaa joskus auttaa. Se on minunkin kohdallani sattunut muutaman kerran. <clears throat> Mutta uskon, että komissio voisi olla paljon kunnianhimoisempi, ja, ja, jotta saataisiin dynamiikkaa Euroopan talouteen. On korkea aika, että, että sisämarkkinoiden jalostetaan käytännössä eikä vain paperilla. Ja minä jään kaipaamaan tätä kunnianhimoisuutta tässä strategiassa, vaikkakin ymmärrän, että, että, että mihin tämä strategia tähtää. Euroopan täytyy ajatella <clears throat> avarammin. Ja sen pitäisi avata sisämarkkinoita palveluille ja avata myös rajat ylittäviä optioita pienyrityksille erityisesti. Toivoisinkin, että, että tällainen palvelupassi ei vaan luo byrokrat- lisää byrokratiaa, niin kuin yleensä asialaita on, vaan että se poistaisi esteitä palveluntarjoajien edeltä rajat ylittävällä tasolla. Uskon, että komissio pitäisi löytää tavat, millä tavalla keskinäisen tunnustamisen periaatteita voitaisiin soveltaa palvelujen kohdalla ja millä tavalla voitaisiin löytää ta- tapoja, että, jotta sekä palvelut että, että tavarat liikkuisivat kunnolla edelleen äh, tällaisia maksuja, eräät maksut ovat joskus aika uskomattomia ja ne haittavat sisämarkkinoiden toimintaa ja myös rajat ylittävää kilpailua. Kiitos komissaari. For the GUE group. GUEsta täällä sanotaan, entä super, mutta se on varmastikin Dennis de Jong. Ines ei ole täällä ja me varmasti olemme samoilla linjoilla aivan lyhyesti. Olen tyytyväinen tähän esitykseen, markkinasegmentointiin olen tyytyväinen ja samoin siihen, että painotetaan myös sisäiset kulttuuriarvot ja muut arvot tulevat tässä kysymykseen. Ja on tärkeää, että pystytään myös kaupunkikeskustojen ulkopuolella perustamaan yrityksiä, koska muuallakin on tarvetta markkinoille kuin tuolla keskustoissa. Ja standardit ovat hyvin tärkeät pienyritykset, äh, niissäkin äh, vapaaehtoiset standardit, äh, niitä sovelletaan sellaisissa kysymyksissä, jotka, sehän on lähestulkoon rikollista. Voi lähteä esimerkiksi testaamaan standardejaan. Ja siellä tehdään, otetaan vain pieniä näytteitä. Niin sanotusti Bonafide-yritykset lähtevät tarkastamaan näitä ja ne kuluttajat myöskin mutta siitä saa sitten merkin, joka, josta ei voi paljoakaan kertoa. Eikä kuluttaja voi sanoa, että onko todellinen testaus tehty vai ei. Tämä on tärkeää turvallisuuden kannalta, miten me voimme sitten standardit täytäntöön panna. Ja startup-yritykset ovat tärkeitä, mutta tässä täytyy katsoa myös kilpailulainsäädäntöä. On sellaisia yrityksiä, jotka onnistuvat ja sitten jos ei onnistu, niin sitten mm, niistä tulee kustannuksia. Haluaisin nähdä paljon yrityksiä, ei ainoastaan sellaisia alkavia yrityksiä, jotka ovat olemassa vain lyhyen aikaa. Ja lopuksi vielä tässä puhuttiin yleisestä mielipiteestä ja minä haluaisin puhua suoraan ja eh, te eh, olette puhuneet, puhunut eh, Alankomaiden lehdistössä usein on kuulema vaikea saada jatkuvuutta vaalien takia, ja tämä otettiin huono, huonosti vastaan tällainen lausunto omassa maassani. Tietenkin pitää noudattaa demokratiaa, vaikka on innostunut sisämarkkinoista. Jos haluaa enemmän tukea niille, niin olisi parempi puhua myös työelämän oikeuksista ja niin, että olisi sisämarkkinat, jotka eivät vahingoita näitä oikeuksia. No niin, onko vihreistä joku paikalla? Ei ole. Onko kukaan EFDDltä paikalla? Ei. Entäs ENFstä onko kukaan paikalla? Ei. No mainiota. Ei mainiota. Ei tämä ole demokraattista. Tämä otetaan siis tietenkin hyvänä kielteisenä kommenttina. Tämä on tietenkin erinomaista tuota komissaari vastausta ajan kannalta. Tällaista tämä Me tietenkin kunnioitamme demokratiaa viimeisen päälle tässä valiokunnassa edellettyä, että ihmiset tulevat paikalle. Haluatko vastata, komissaari? Thank you very much. Kiitos. Kiitos näistä tukea osoittavista sanoista. Kysymysmerkkejä tietysti jäljellä on melko lailla vielä ja paljonkin on seikkoja, joita on vielä selvennettävä esimerkiksi mitä tulee tähän eh, deliver-asiaan, mitä se tarkoittaa kuten yleensäkin aikataulu, yksityiskohtainen aikataulu liittyy tähänkin strategiaan ja se pyrkii osoittamaan sen, mitä milloinkin tapahtuu ja minkälaisiin tuloksiin halutaan päästä. Ehkäpä vastaan nyt vähän ryhmittäin näihin esitettyihin kysymyksiin. Todellakin tänä vuonna strategioita on valmisteltu. Tämä on ollut tällainen valmisteluvuosi. No ei tarvitse puhua aina strategiasta, voi sanoa suunnitelma, mutta suunnitelmia tarvitaan. Ja varsinkin nämä suunnitelmat ovat hyvin läheisessä yhteydessä toisiinsa ja tämä on todella kollektiivista työtä ollut olen ollut yhteydessä kollegoihin, kun esimerkiksi on tarkasteltu sosiaalista puolta sisämarkkinastrategian yhteydessä, niin sitä ei suinkaan voi irrottaa eh, tästä eh, työvoiman liikkuvuuspaketista, asiasta, johon tullaan kohta palaamaan, eikä sitä voi myöskään eh, sosiaalisen vastuun kysymyksestä, jota nyt tarkastelen myöskin hyvin läheisesti ja joka tulee olemaan esillä vahvasti Alankomaiden puheenjohtajuuskaudella neuvostossa. Ja ilman muuta on selvää, että tuoteturvallisuus ja markkinavalvontakysymykset linkittyvät hyvin läheisesti tähän nyt esillä olevaan asiaan. Itse voin sanoa, että tein parhaani sen suhteen, että markkinoiden valvontapaketti olisi saatu valmiiksi, mutta siinä valitettavasti ei onnistuttu. Ymmärrän hyvin, että sitä tarvitaan. Näitä seikkoja ei voida korvata eh, millään tavalla sisämarkkinastrategialla, vaan näitä asetuksia todella tarvitaan. Esimerkiksi tämä autoalan kriisi on osoittanut sen, että markkinavalvonnan osalta tarvitaan säädöksiä, mutta valitettavasti asioiden käsittely on vielä kesken, koska neuvostossa on hyvin vahva jako kantojen välillä. Melkeinpä ollaan tilanteessa, että neuvoston jakautunut kahteen leiriin ja siksi ei ollut mahdollista saada aikaan minkäänlaista lähentymistä tässä kysymyksessä. Ja tällä hetkellä tilanne on sellainen, että voisi olla ehkä helpompi täydentää jo tehtyjä ehdotuksia, mutta sitten joka ikinen ministeri rupesi täydentämään, eh, halusi omia näkemyksiä, mutta sitten kun mentiin artiklaan seitsemän, niin siitä poikki. Eli munkaanlaista ratkaisumallia ei löytynyt, koska ehdotus oli pohjalla olemassa. Ehkä olisi ollut mahdollista eh, huomioida eh, aikaisemmat käsittelyt liittyen autoteollisuuteen, mutta jos halutaan ihan nollasta uudelleen liikkeelle lähteä, niin aikaa varmasti vierähtää vielä enemmän. Eli töitä ilman muuta teemme yhdessä neuvoston kanssa, jotta asiassa edettäisiin niin pian kuin mahdollista, mutta niin kuin jo tässä olen todennut, tilanne oli ikävä ja todellakin melko lailla suuri pettymys ainakin itselleni. Ehdotus oli näinkin hyvä. Se oli olemassa ja yhden, yhteen ainoaan artiklaan se sitten kaatui. Eli koko paketti vastaan yksi artikla, mutta näin valitettavasti kävi. Ja sitten maksukykyisyys ja epäonnistumiset yrityksen toimintaan liittyen. Nämä seikat ovat tärkeinä mukana strategiassa ja komissio on todellakin ne huomioinut ehdotuksia laatiessaan. Toisaalta on ihan selvää, että joka ikinen epäonnistuminen antaa yritykselle jonkinlaista hyödyllistä, arvokasta kokemusta, jos yritys myöhemmässä vaiheessa haluaa jatkaa toimintaa tai aloittaa toiminnan uudelleen. Eli konkurssi ei välttämättä tarkoita sitä, että yrityksen toiminta totaalisesti loppuu. Näin ei tarvitsisi olla. Epäonnistumiset voitaisiin nähdä yhtenä vaiheena tässä kehityskulun ketjussa. Ja tärkeää on nimenomaan tältä pohjalta pyrkiä tämä asia näkemään. Sitten säädellyt säännellyt ammatit ja toisaalta avoimet markkinat ja palvelun tarjoaminen myös ulkomailla. Tämä on yksi niistä kokonaisuuksista, eh, joka on osoittautunut hankalimmaksi. Meillä on 5000 säänneltyä ammattia EU-ssa. Nämä ovat varsin herkkiä kysymyksiä, eikä tätä asiaa ja lukumäärää voi rajata vain muutamaan. Tässä asiassa on tehtävä hyvin läheistä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa. Olen toistanut tämän jo monen moneen kertaan. Eli jos esimerkiksi jäsenmaassa vaikkapa yhden yrityksen sisällä ajatellaan omaa osaamista ja silloin kyllä katsotaan, että markkinoiden tulee olla avoimet, mutta sitten jos pitäisikin avata oman maan markkinat myös muille yrityksille toisissa jäsenmaissa, niin sitten onkin jo toinen ääni kellossa. Mm olen ollut yhteydessä erämaan kauppakamariin ja sain kuulla, että säännöltä ammatteja tarvitaan näin paljon juuri siksi, että se on tarpeen, siksi, että tässä puhutaan terveyteen liittyvistä kysymyksistä ja vastaavista varsin tärkeistä asioista. Mutta entäpä sitten yksisältöammalti, eh, joka kieltää asian yhdessä jäsenmaassa, mutta sitten eh, sallii toisessa. Silloin sanotaan, että ei, tällöin pitää olla ihan avoimia. No, tällaisia keskusteluja käydään jäsenmaiden kanssa. Enkä haluaisi eh, tilanteeseen joutua, jossa yhdessä jäsenmaassa olisi 5-600 säilytyä ammattia. Ymmärrän kyllä, että jotkut ammatit ovat varsin herkkiä mutta on kuitenkin lähdettävä liikkeelle siitä, että yhdellä talousalueella niitä ei kuitenkaan voi olla tuhansia. Ja sitten Delivery fees-kysymys liittyy digitaalisiin eh, markkinoihin läheisesti. Ja tässä asiassa mm, lähtisimme liikkeelle siitä, että hintojen sääntelyyn ei mennä, mutta hintojen osalta on toimittava avoimesti, on tiedettävä eh, Kuluttajan on tiedettävä, miksi yhdessä jäsenmaassa hinnat ovat erilaiset kuin toisessa, esimerkiksi viisi kuusi kertaiset verrattuna johonkin toisen jäsenmaahan. Ja myöskin nämä sääntelyn puitteet, ne nostetaan esiin, kuinka paljon sääntelyä tarvitaan. Ja tässä on ihan erityistehtävä jäsenmaiden sääntelyvirastoille. Eli nämä kaksi asiaa ovat esillä heti alussa. Avoimuus eh, ja kokonaiskuva sääntelystä ovat eh, kaksi tärkeää asiaa. Ensimmäinen ja toivottavasti eh, viimeinenkin askel, joiden myötä saadaan jollain tavalla saattamaan jäsenmaat paremmin samalle lähtöviivalle. Kiitos. So on my list I have Listalla on seuraava. Evelyn Gephardt, Catherine Steiner, Nicola Dante, Rosa Virginie um, Dieter Shansova, Adam and myself. Is there any... Onko joku muu, joka haluaa? Jaksaari. Jaakonsaari. Thank you. Kiitoksia. No niin. En vieläkään minun Mun on kyllä ihmettelen, että kukaan tuolta takarivistä ei ole ilmestynyt paikalle. Tämä on kuitenkin hyvin tärkeä kokous sisämarkkinoiden kannalta. Tässä oli kuitenkin 16 mahdollista lainsäädäntöehdotusta, jota on tulossa. Kaikki tai erää. Luulevat, että kaikki on hyvin. Andreas Schwab. Chairwoman, vielen Dank, äh, Frau. Kiitoksia puheenjohtaja komissaari. Haluan kolme asiaa. Ensinnäkin haluaisin rohkaista teitä, komissaari, että nykyiset lainsäädäntö pantaisiin virallisesti täytäntöön, ja tämän puolesta me olemme aina kamppailleet. Ja monissa asioissa, joista on puhuttu, on tilanne se, että täytäntöönpano valitettavasti on edelleenkin jäsenvaltioiden heiniä. <clears throat> Siksi pyytäisinkin, että tämä, tästä ei tietenkin ole poliittisesti seksikäs, niin että te olitte siinä tiukkana. Ja toinen asia, joka oli puhe, puheen keskiössä, oli puhunut täytäntöönpanosta tai, asioiden tai tulosten, tulosten aikaansaamisesta. On tietenkin tärkeää, että lainsäädäntö saadaan vietyä läpi ja puhuttiin syrjä, kuluttajien syrjinnästä sisämarkkinoilla ja artiklasta 8 kuluttajasyödirektiivissä. Me olemme aina tässä valiokunnassa toimineet sen puolesta ja, ja me tuemme teitä tässä. Me haluamme varmistaa, että syrjintää on sallittua vain silloin, jos se todellakin merkitsee sitä, että, että pohjana on erilainen lainsäädäntö, koska ei kaikilla aloilla voi syrjintää harjoittaa. Ja, ja kolmanneksi ja viimeiseksi, jo, totta kai Eurooppa ja Euroopan sisämarkkinat on tietenkin on tällaisessa tienhaarassa, jos, jos, jos me emme tässä onnistu. Se, mitä me tarvitsemme digitaalisia sisämarkkinoilla, on nimittäin niin harmonisoitu lähestymistapa. Ellei me tätä onnistu, ellei me pysty siirtämään tätä klassisille sisämarkkinoille, niin silloin on hyvin vaikeaa saada sisämarkkinoiden hyvinvointivaikutusta varmistettua. Siksi uskonkin, että teidän ehdotuksenne talouden jakamisesta kuitenkin palvelu, palveluista on kysymys tässäkin, eli tämä on ehdottoman ratkaisevaa ja kysymykseni teille olisikin, että millä tavalla kuvittelet, minkälaista yhteistyö on valmistauduttaessa digitaalisiin sisämarkkinoille, onko tämä sellainen asia, joka kuuluu, mille pääosastolle se kuuluu? Kiitos. Evelyn Gephardt. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende, danke schön. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos alustuksesta, Rouva Bienkowska luovuus, innovatiivisuus, startupien tukeminen, nämä ovat tärkeitä seikkoja, jos halutaan saattaa EU jälleen kasvun tielle ja toisaalta myöskin maailmanlaajuisesti eh, johtoasemaan. Mutta niin kuin todettiin, eh, talouspolitiikka ei ole tässä ainoa tekijä. On tärkeää, että sosiaalipolitiikka huomioidaan tässä yhteydessä myöskin ja tästä ei ole tässä kovinkaan paljon vielä kuultu puheenvuorossanne, eikä mielestäni myöskään tässä komission asiakirjassa sitä kovin hyvin ole huomioitu. Toisaalta tämä niin sanottu collaborative economy, sharing economy oli käsite, jota ennen käytettiin. Jos uusi käsite otetaan mukaan, niin se ehkä kuulostaa paremmalta, mutta toivottavasti Tällä tavalla ei sitten ikään kuin peitetä ongelmia, jotka kysymykseen liittyvät. Esimerkiksi tällainen näennäis itsenäisen ammatin harjoittaminen. Toisaalta sitten lähetettyjen työntekijöiden direktiivi ei tällöin enää riittäisi, koska oltaisiin ihan erilaisessa tilanteessa ja olisi tehtävä enemmän kuin mitä strategia tältä osin esittää. Sitten palveludirektiivi, tämänlainen Palvelupassi ajatuksena tuntuu ihan mielenkiintoiselta, mutta kysyisin, miten tämä on yhteydessä tähän yhtenäiseen eh, yhteyspisteeseen. Ovatko ne ristiriidassa keskenään? Eli jos tehdään yhteistyötä, miten tämä hoituu ja miten on tarkoitus tämä toteuttaa, jottei tämän esityksen myötä sitten synny uutta byrokratiaa, kun kerran byrokratiaa kaiken kaikkiaan halutaan vähentää. Eli on tarkasteltava sitä, mitä kaikkea tähän liittyy. Ja sitten artikla 20, mahdolliset suuntaviivat. No, minulla ainakin nousee tukka pystyn, sillä palveludirektiivin yhteydessä eh, emme mahdollistaneet tätä komissiolle, eli että työstettäisiin suuntaviivoja, koska emme halunneet yhtä kaksipuolista tulkintaa näihin kysymyksiin liittyen, ja toivottavasti komissio tämän jatkossakin muistaa. Ja sitten lopuksi vielä säännellyt ammatit. Asiaan on puututtava, mutta tässä yhteydessä emme saa unohtaa sitä, että sääntöjä tarvitaan nimenomaan siksi, että halutaan taata palvelujen laatu ja mahdollistaa palvelujen saanti kaikille kansalaisille ja toisaalta turvallisuusseikat kansalaisten kannalta katsottuna nousevat tässä myöskin esille. Eli tästä varmasti on käytävä vielä varsin laajaa keskustelua. Thank you, uh, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komissaarille myös. Tämä asiakirja antaa paljon ajatelmisen aihetta ja täällä kakkosivulla varsinkin kun puhutaan esteistä, joita on ja nykyisissä säännöissä olevista puutteista ja ajatellen nämä julkisia hankintoja, uudistuksia yrityksille ja kansalaisille. Tietenkin on tärkeää, että me muistutamme itseämme siitä, millaisia haasteita on, mutta nämä näkökohdat, jotka liittyvät standardointiin ja etuihin, ja yhteen toimivuuteen. Me keskustelimme myös jo julkisista hankinnoista ja juuri julkisista hankinnoista täytyy muistaa myös myös tekijänoikeudet, teolliset tekijänoikeudet ja tulokysymykset työntekijöille ja tässä on mielenkiintoista tilastotietoa. Meidän pitää muistaa tämäkin. Äh, sitten äh, tässä valiokunnassa äh, ollaan myös meillä valiokunnassa sellainen vastuuhenkilö, joka käsittelee nimenomaan tätä ohjausjakrokysymystä. Ja kun katsotaan näitä aikaisempia kertomuksia, niin ja ehdotuksia, jotka liittyvät ohjausjaksoon. Sisämarkkinat eivät ole vielä siinä tilassa kuin toivoisimme. Ja lopuksi vielä sitten äh, tästä kulttuurista. Me tiedämme, että nämä ovat vaikeita nämä kulttuurimuutokset äh, organisaatioissa. Me näemme äh, tukea. Siellä on tuhat yli tuhat tällaista rikkomusmenettelyä meneillään. Ja me olemme nähneet, että jäsenvaltioissa on ongelmia, joten minkälaisia asioita ehdottaisitte ajatellen näitä ongelmia jäsenvaltioissa, miten voimme saada aikaan näitä muutoksia, joita tarvitsemme. Me haluamme, että sisämarkkinat toimivat. Tämä meillä on esteitä ja haasteita. Me haluamme sisämarkkinat, jotka toimivat ja te olette intohimoinen siinä suhteessa ja me haluamme, että voimme kaikki lopettaa kautemme niin, että olemme saaneet aikaa jotakin, josta olemme yhtä mieltä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissaari tästä esityksestä ja alustuksestanne. Pidän hyvänä sitä, että sisämarkkina-asia on nyt nostettu keskiön komission toiminnassa. Tätä pidämme hyvänä ja pidämme hyvänä myöskin tätä tehtyä tiedonantoa, koska vain jos sisämarkkinat saadaan kunnolla kehiteltyä, päästään eroon nykyongelmista ja voidaan mahdollistaa kasvu toivottava kasvu EU:ssa. Lähettäisin kolme tekstaria. Ensinnäkin eh, asia, josta olen vakuuttunut tässä esityksessä, ja se on seuraava. PK-yritysten esiin nostaminen, startup-yritysten ja innovaatioiden huominen, eli se, kuinka pyritään tukea kasvua ja innovaatiota kehittäviä tahoja. Tätä pidän varsin tärkeänä ja tähän suhtaudun itse varsin myönteisesti tässä strategiassa. Ja sitten e, yksi tekstari käsittelee seuraavaa asiaa, asiaa, joka ei ihan vakuuta minua, eli tämä jakamistalous asia No, on hyvä tietysti, että tässä asiakirjassa huomioidaan tärkeät seikat myöskin sharing economy-asian, mutta ehkä ollaan vähän myöhässä kuitenkin tässä asiassa. Sillä jos tätä asiaa ei ole hoidettu ja säädelty, niin saattaa syntyä myöskin epätasapainotilanteita markkinoille, mutta toisaalta emme ole kaikkia kehitysmahdollisuuksia hyödyntäneet parhaalla mahdollisella tavalla. Eli hyvä, että asia nyt on huomioitu, mutta olisi kuitenkin tärkeää, että kiinnitämme huomiota eh, lähikuukausina juuri eh, kaikkein tärkeimpiin seikkoihin, jotta emme jää jälkeen tässä asiassa, joka kuitenkin meistä riippumatta kehittyy. Ja sitten tämä viimeinen huomio, niin seikka, josta en ole ihan samoilla linjoilla. 39 prosenttia BKTstä pohjautuu Eh, vahvasti eh, intellektuaalisen työhön ja sitten 35 prosenttia know-how-osaamiseemme. Eli tässä olisivat nämä suhteet, eh, mutta silti EU-ssa väärennösten määrä koko ajan on nousemassa, eikä meillä ole tähän ollut sopivaa ratkaisumallia. Maantieteelliset indikaattorit. Eh, tästä asiastahan eh, saatiin tärkeää aikaa täällä parlamentissa jokunen aika sitten ja toisaalta sitten eh, tietyt suojeluun liittyvät kysymykset. Mutta tässä on tiettyä ristiriitaa mielestäni. Niin Eli tuodaan esiin seikat, jotka Eurooppaan liittyvät, mutta ei ole jokin kunnon ratkaisumalleja kuitenkaan osattu esittää. Thank you very much, Madam Chair. I have... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kaksi kommenttia, kaksi kysymystä lyhyesti. Yksi on, kiitoksia komissaari, että mainitsitte tämän sisämarkkinafoorumin ja varmasti teidän johdotuksellanne siitä tulee hyvä tapahtuma jos sen järjestää hyvin parlamentin ja komission voimin yhdessä. Tämä on se ajatus ja se käytäntö, jota me olemme ole harjoittaneet jo useamman vuoden ajan tässä tällä foorumilla. Se voisi olla sellainen tapahtuma, johon voisimme keskittyä tänä vuonna sisämarkkina-asioissa. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että puhuitte näistä, äh, näistä palveluista ja niiden äh, tulosten äh, tasosta, mutta en ole täysin tyytyväinen teidän lausumaan, kun miksi se on nyt niin kallista toimittaa paketteja yli, yli, yli rajan. Mutta sitten kun puhutaan, jos olisi läpinäkyvämmin ja, ja paremmin säädelty, meidän täytyy jollakin tavalla pystyä kehittämään tätäkin asiaa. Tämä on tänään, kun puhumme PK-yrityksistä, jonka niin tiedätte paljon paremmin itse kuin minä. Tämä on varmasti yksi sellainen asia, josta, <clears throat> josta <clears throat> kauppiaat ja kuluttajat valittavat eniten. Sitten ALV. Te mainitsitte ALV ja puhuitte yksinkertaistustoimista. Tässä tekstissä Kysyisinkin teiltä, menemmekö me nyt sellaiseen suuntaan, että, että harmonoidaan ALV-kanta meillä on niin paljon poikkeuksia, näin on näitä alennettuja ALV-kantoja <clears throat> ja näistä on valituksia ja ALV vaihtelee ja menettelyt vaihtelevat maasta toiseen, niin tämä harmonointi on yksi kysymys. Ja toinen asia on, kun puhumme pk yrityksestä startup yrityksestä niin riskipääoma. Kuinka paljon rahaa te, teillä olisi käytettävissä? ajatteliko investointeja projekteihin, kuka olisi vastuussa? Tässä on hyvin kiinnostava lyhyt kohta tässä tekstissä on, puhutaan näistä innovatiivisista yrityksistä. Kiitoksia. Haluaisitteko vastata tähän ryhmään ja sitten otetaan viimeinen ryhmä? Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Täällä oli kysymyksiä jakamistaloudesta useampikin. Ensinnäkin me teemme läheistä yhteistyötä digitaalisten sisämarkkinoiden puitteissa myös tässä asiassa Oettingerin kanssa, Jorovan kanssa. Ja meidän mielestämme tässä on mahdollisuus, ettei välttämättä tule uutta lainsäädäntöä. Minä tiedämme, että olemme myöhässä tässä asiassa, koska jakamistalous, ehkä tämä nimitys ei välttämättä noudata sitä, minkälaista, minkälaisesta uudesta liiketoimintamallista on kyse, mutta se kasvaa globaalisti. Euroopassa eh, se kehittyy myös, emmekä me voi teeskennellä tai toimia niin kuin sitä ei olisi olemassa Euroopassa. Eli me haluamme yhtenäisen lähestymistavan, lähestymistavan EU-ssa. Eh, ajatellen eh, jakamistaloutta kyse on uuden uuden tyyppisestä liiketoimintamallista ja me haluamme tietää eh, vaiheista. Ja sen mukaan, mitä olen sanonut aikaisemminkin, meillä on aika paljon eurooppalaista lainsäädäntöä, jota ei ole täytäntöön pantu. Minä en halua miettiä uutta lainsäädäntöä, koska siihen menee vuosia ja saamme sitten sovittua siitä, liian myöhään. Jos nyt on mahdollista soveltaa nykyistä lainsäädäntöä jakamistalouteen, tämän tyyppiseen talouteen, onko sitten collaborative tai sharing economy, ja me olemme Joravan kanssa puhuneet tästä. Kyseessä on palveludirektiivi, mutta myös kuluttajan suojalainsäädäntö on mukana ja sitä voidaan soveltaa näihin uusiin toimintamalleihin ja näin me teemme sitten. Tässä oli myös suuntaviivoista kysymys. Ja uskoisin, että jos me tässä vaiheessa emme mieti sitä, että esitetään uutta lainsäädäntöä ja vielä painotan sitä, että emme mieti tässä uutta lainsäädäntöä ehdotettavaksi, niin meidän täytyy tosiaankin äh, saada aika hyvä tasapaino äh, niin, että täytäntöön pannaan se, mikä on. Ja äh, sitten meillä pitää olla myös suuntaviivat. Se on pehmeää toimintaa Eli eh, hyvät käytännöt, eh, näytetään miten käytetään nykyistä lainsäädäntöä esimerkiksi jakamistaloudessa. Ja se voisi toimia, eh, jos se on tarpeeksi tiukkaa täytäntöpanon osalta ja valvonnan osalta. Olipa kyse sitten mistä jäsenvaltiosta tai aiheesta tahansa. Meidän täytyy olla tiukkoja, mutta myös meidän täytyy katsoa, että täytäntöpano on kunnollista ja valvonta ja Tässä ei pidä nostaa käsiä pystyyn, pystyyn jos joku tietty ala ei, ei toimi tai tietty jäsenvaltio. Jos me teemme rinnakkain työtä, eli suuntaviivat ja samaan aikaan täytäntöönpano, niin meidän täytyy toimia yhtä tehokkaasti kuin ajatellen uutta lainsäädäntöä. Se ei ole hyvä ratkaisu tässä vaiheessa. Ja ihmiset eivät välttämättä ymmärtäisi, minkä tähden esitetään uutta lainsäädäntöä. Ja sitten nämä yhteyspisteet. Tämä ei ole lisä, äh, lisäbyrokratiaa. Se on äh, yksi yhtenäinen äh, digitaalinen portti tavallaan, ja siinä kuluttajat, yritykset tietävät tämän mahdollisuuksista ja oikeuksistaan nimenomaan sisämarkkinoilla ja niin kuin sanoin aikaisemminkin, me olemme yhteyksissä paljolti muihin strategioihin. Ja tämä on nimenomaan sisämarkkinastrategia. Ja on paljon yhteyksiä juuri tästä sisämarkkinastrategiasta pääomamarkkinoihin, digitaalisiin sisämarkkinoihin. Me emme keskity sosiaalikysymyksiin, koska tämä ei ollut strategian päätavoite vaan tässä oli paljonkin huomautuksia ja yhteyksiä muihin strategioihin ja varsinkin työmarkkina, työmarkkinoiden liikkuvuuspakettiin, joka hyväksytään piakkoin. Ja sitten eurooppalainen ohjausjakso. Se on vasta alkuvaihe meidän toiminnassamme, mutta minä olen saanut hyvinkin paljon tukea tästä varapuheenjohtaja riskiltä ja e, tämä oli tärkeä vaihe niin, että e, ei keskitytä ainoastaan finanssikysymyksiin, makrotaloudellisiin kysymyksiin. Ehkä tiedättekin, että totta kai olemme vain ihmisiä ja e, meillä on ollut pääekonomisti tässä mukana ja me todellakin toimimme tuella. Me olemme tavanneet ainoastaan kerran kilpailukykyneuvoston kanssa, mutta sieltä on tullut uusia keskustelun aiheita, hyvin vilkasta keskustelua. Esitämme tiettyjä tietoaineistoa. Joskus jopa osoitetaan sormella tiettyjä jäsenvaltioita siinä, miten ne pärjäävät. Ja tämä on paljon parempaa keskustelua, on parempia tuloksiakin ajatellen kilpailukykyneuvostoa. Ja voimme käyttää tällaista välinettä silloin, kun teemme töitä eurooppalaisen ohjausjakson parissa. Ja sitten nämä äh, ALV-kysymykset. Kyse ei ole harmonisoinnista, että harmonisoitaisiin mitään äh, ALV-lainsäädäntöä, vaan me olemme menossa kohti yhteisymmärrystä äh, ajatellen konsolidoitua veropohjaa, ei eh, verotasoja, on ainoastaan kyse yhteisymmärryksestä, ei eh, verojen tasosta, vaan veropohjasta. Ja sitten PK-yritykset ja startup-yritykset eh, ja liiketoimintaympäristö niille. Mm, erittäin tärkeää myös tulee esiin näistä keskusteluista. Tärkeää monille yrityksille mm, niin kyse on samantyyppisestä lähestymistavasta eri jäsenvaltioissa. Se tarkoittaa sitä, että jos pk-yritys ei startup-yritys, vaan pk-yritys haluaa Euroopan laajuiseksi ja tarjota palveluita, haluaa todellakin mennä toiseen jäsenvaltioon. Sen täytyy taistella aivan toisen tyyppisen säädöskokonaisuuden kanssa. Monet monet keskusteluissa puhuvat juuri e, turvallisuuskysymyksistä, e, terveyskysymyksistä ja perustana tässä on kuitenkin eurooppalainen lainsäädäntö. Ja jos meillä on yhteinen, tällainen yhteinen alue, niin ja sitten standardit ovat eri jäsenvaltioissa erilaiset, ne eivät ole. Minkä tähden sitten säädellään yli, ylisäädellään sadoin kansallisin lainsäädännöin ja tämä tappaa mahdollisuudet yrityksiltä lähteä muihin maihin. Ja täällä huomautettiin myös markkinavalvonnasta. Sanoan, olen aivan samalla kannalla minäkin, koska Minun mielestäni tämä artikla ei tosiaankaan ollut niin vahingoittava sisämarkkinoita ajatellen markkinavalvonta, että olisi kokonaan murskattu koko lainsäädäntö. Paljon myönnytyksiä tehtiin, enkä tosiaankaan ymmärtänyt, minkä tähden muut niin, en minä, tie, minä tietenkin tiedä, mitkä syyt olivat. Ja pääajatuksena oli, että olisi turvallisuuspaketti, markkinavalvontapaketti, mutta nyt meillä ei ole sitten yhtään mitään. Me yritämme ratkaista tämän uudestaan sen pohjalta, mitä meillä on. Siitä tosiaan keskusteltiin täälläkin valiokunnassa. Tämä on hyvää materiaalia, emmekä me voi tästä jatkaa ikävä kyllä sanoa näin, että on lii, aivan liian vakavasti otettiin tämä yksi artikla. Kiitos. Kuusi puhujaa vielä. Ensin Tiita, sitten Resine. Tiita. Thank you, Thank you Commissioner. Kiitos, komissaari, tästä esityksestä ja näistä selvennyksistä. Pidän strategianne hyvänä ja myöskin sitä, että siinä startup-yrityksiin ja pk-yrityksiin kiinnitetään huomiota, mutta myöskin on hyvä, että tällaisia järkevämpiä järjestelyjä olette miettineet, jolla ylisääntely pyritään korvaamaan paremmalla sääntelyllä. Esittäisin pari kysymystä, kaksi erityisesti. Ensinnäkin tällainen yhteisöllinen kuluttaminen, jakamistalous. Totesitte, miten on tarkoitus tämä asia huomioida, mutta jatkan tästä kuitenkin. Tässähän puhutaan sisämarkkinoista, voidaan puhua digitaalisista tai varsinaisista sisämarkkinoista, mutta niistä kuitenkin on kyse. Ja nyt on tärkeää, että saadaan hieman nopeutta, vauhtia tähän kaikkeen, ja se onkin todellinen haaste, ei pelkästään teille, myös meille. Totesitte, että olisi tärkeää luoda yhteinen, yhtenäinen lähestymistapa. Miten aiotte sen saavuttaa? Sillä nyt näyttää siltä, että eri jäsenmaissa ryhdytään aloitteisiin, eh, luodaan lakeja, reagoidaan eri tavoin. Eli miten välttyä siltä, että lopuilla kun ei ole käytössä esimerkiksi 28 suuntaviivaa, vaan ainoastaan yksi, joka sitten pätee kaikissa jäsenmaissa kysyisin, miten olette ajatellut tässä toimia ja kommunikoida jäsenmaihin päin, sillä tämä olisi nyt juuri oikea hetki toimia. Myöhemmässä vaiheessa voi olla sitten enää hankala asiaan palata. Ja nyt tulisi katsoa, että luodaan yhtenäiset puitteet kaikille. Sitten Vastavuoroisen tunnustamisen periaate, se huomioidaan hyvin tässä strategiassa. Se onkin tärkeä asia EUlle ja sisämarkkinoille kokonaisuudessaan mutta kysyisin, miten pidätte huolen siitä, että komission esittämät toimet eivät heikennä tätä periaatetta, sillä uskon vahvasti siihen, että on luotava luottamusta jäsenmaiden viranomaisten välille, ettei minkäänlaiseen protektionismitilanteeseen sitten olla menossa. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaarille. Huomasin, että haluatte parantaa tilannetta myös kuluttajien pk-yritysten näkökulmasta. Se on erinomainen asia ja tässä on mahdollisuus tuoda lisäarvoa tähän tilanteeseen, jos pk-yritykset tosiaan voivat arvottaa oman osaamisensa. Tässä puhutaan tietenkin myös parlamentin mietinnöstä, jossa olemme tehneet töitä, varsinkin Nikolaan kanssa, niin että laajennetaan maantieteelliset merkinnät myös muihin kuin taloustuotteisiin. Tällä tavoin PK-yritykset voisivat arvottaa oman tuotantonsa ja joskus puhutaan siitä, että tehdään tällä tavoin esteitä Usein on kyse vain siitä, että markkinoidaan jotakin puukkoa tai tiettyä tuotetta, mutta ei pitäisi sanoa tiettyä lasia esimerkiksi murana lasiksi, jos ei sitä ole. Joten äh, nyt tiedämme, että tilanne on hyvin erilainen eri maissa. 15 maassa on äh, suunnilleen samanlainen järjestelmä ja sitten muissa erilainen. On pk-yrityksiä, jotka haluavat tu- suojella tuotteitaan. On sellaisia ähm, valmistusmenetelmiä, jotka ovat hyvin kalliita ja hankalia. Ja tässä halutaan tosiaankin äh, suojata tuotteita, koska on sellaisia menoeriä, jotka ovat hyvin merkittäviä Eli e, monikansallinen yritys, joka haluaa suojata omaa mainettaan, se pystyy tekemään sen, mutta pk-yritys, jolta varastetaan sen suoja, ei pysty tekemään mitään. Ja tässä mielessä Euroopan komission pitäisi pystyä tekemään ehdotus, ja olen tyytyväinen, kun otatte esiin, että tästä seuraa jatkoa, mutta kaikki on nyt jo tehty paitsi lainsäädäntö joten komissio teki 2013 selvityksen siitä, että asiassa pitäisi olla lainsäädäntö, vihreä kirja, parlamentin mietintö. En ymmärrä, mitä muita seurantatoimia tästä voisi enää olla. Ja toivottavasti asiassa mennään nopeasti eteenpäin. Me haluamme tosiaan näille ammattilaisille antaa suojan ja kuluttajat haluavat myös tietää, mitä he ostavat, joten meillä on kyllä konsensus olemassa. Tarvitsemme kalenterin tähän. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä olemme nyt Euroopan, Eurooppa-projektin perimmäisten kysymysten äärellä. Että kyllä sisämarkkinoiden toimivuus on ehkä kaikkein keskeisin asia. Tässä strategiassahan ei ole kovin paljon uusia avauksia ja siksi tosi kiinnostavaksi nousee tämä komission myönteinen suhtautuminen tähän yhteisötalouteen, collaborative economy. Käytän tätä termiä. Tämä yhteisötalous on minusta parhain toistaiseksi oleva termi. Ja, ja tämä komission myönteinen suhtautuminen on mielenkiintoista sen takia, että en odotakaan eh, teidän esittävän mitään lainsäädäntöä, mutta olisi erittäin tärkeää se, että juuri tässä vaiheessa olisi mahdollisimman eh, pätevää tutkimusta, mitä, mitä tämä eh, yhteisötalous vaikuttaa työllisyyteen, tulonjakoon, moniin eri asioihin, että tulisi tämä yhteisötalouden ikään kuin yhteiskunnallinen ulottuvuus esille, niin sitten aika saattaisi olla jossain vaiheessa kypsä esittääkin jotain lainsäädäntöä, kun me, meillä olisi ennakkoon käsitys siitä, että mitä tämä merkitsee. Minun mielestä politiikan pitäisi olla juuri sitä, että me ennakoidaan mahdollisia ongelmia, eikä sitten kun ongelmat ovat valtava suuria, niin yritetään mahdollisesti puuttua. Ja kysyisinkin, että onko mahdollista, että komissio käy, käynnistäisi tutkimusta, selvitystyötä siitä, että mitä tämä kollaropitiekonomi yhteisötalous eh, niin kuin merkitsee, koska siitä on jo esimerkiksi Uberin ja tämän asunnon vuokrauksia monen suhteen, niin on jo aika paljon kokemuksia eri maissa. Tämä oli kysymykseni. pani przewodnicząca, pani komisarz. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, aivan ensiksi haluaisin onnitella tästä aloitteesta ja e, siitä e, täytäntöönpanotehtävästä, joka e, nyt on. Minä kyllä pidän peukkuja, että menestytte asiassa. Haluaisin puuttua parinkin seikkaan. Meillä ei ole paljonkaan aikaa enää jäljellä ja ensimmäiseksi nämä säädellyt ammatit, komission jäsen jo mainitsi tämän asian ja kollegat samoin, joten en enää lähde niihin puuttumaan sen pidemmälti, mutta haluaisin painottaa vain yhtä seikkaa, mitä tulee säädeltyihin ammatteihin, niin minun kokemukseni mukaan meillä on tiettyjä ongelmia tässä. Kyse ei ole ainoastaan markkinoille pääsystä, vaan on tiettyjä toimintoja, jotka ovat äh, la- laittomia, ikään kuin lain ulkopuolella. Ne eivät äh, liity ainoastaan äh, kansalliseen tasoon, vaan alueelliseen, paikalliseen tasoon, ja nämä ovat vaikeita yhteistyöalueita. Tämä on vaikea tehtävä. Ja jos nyt sovitaan, että tehdään näistä säännöistä yhtenäisempiä, niin meidän pitäisi lähteä purkamaan tässä sääntelyä. Se on ainoa tie, ei harmonisoitu toiminta. Niin, ja sitten äh, sosiaalinen ulottuvuus, se on toinen äh, puoli äh, sisämarkkinoista, ei ainoastaan yrityksiä, vaan myös kuluttajia ajatellen. Meillä on tässä selkeitä tuloksia. Kilpailu ei ole ähm, talouskasvun moottori. Se tarkoittaa myös kuluttajille parempaa eh, tilannetta. Eh, kilpailu tarkoittaa halvempia hintoja, parempaa laatua. Jos markkinat toimivat eh, oikein, niin silloin se on myös myönteistä kuluttajille. Ja sitten aivan lyhyesti vielä lopuksi riski rahoitusyritykset ja yritysten tukeminen. Nyt on nähty, että julkiset varat tässä, tällä alueella ovat vähemmän tehokkaita kuin yksityinen rahoitus. Se on aivan luonnollista, koska viranomaiset eivät ähm, salli, äh, niin, äh, eivät välttämättä lähde riski, yhtä riskiin kuin yksityiset, yksityistahot. Eli tässä kyse on, olisi nimenomaan suorasta tuesta yrityksille. Vai niin, minun ehdotukseni olisi se, että meillä olisi ikään kuin rahastojen rahasto, joka tukee muita rahastoja eikä suoraan yrityksiä. Kiitos. Jens Nilsson. Tack så mycket. Jag ska bara väldigt kort eftersom, eh, eftersom Evelyn... Kiitos. Ihan lyhyt puheenvuoro. Evelin ja muut ovat jo tuoneet esiin ne seikat, joihin olisin tarttunut itsekin. Olen melko lailla pettynyt siitä tavasta, miten sosiaalikysymykset tässä nyt on ruuvattu melkein pois. Ei voida puhua markkinoista joilla ei ole sääntelyä lainkaan. Jos näin käy, niin ollaan melko lailla katastrofaalisessa tilanteessa, eikä uusia yritysmallejakaan voi esittää, jos ei tähän asiaan kytketä sitten tärkeitä sosiaalisia kysymyksiä. Tässä on vain raaputettu pintaa ikään kuin sen suhteen, kun on puhuttu uusista hienoista älykkäistä yritysmalleista, ehkä huomioitu eh, helpot verotukselliset järjestelyt tai tilanteet, joissa ei tarvitse tiedottaa ihmisiä sosiaalista kysymyksistä, mutta toisaalta on muistettava se, että kuluttajat haluavat tietoa. Kuluttajat haluavat, että heidän ostamansa tuotteet on valmistettu siten, että tietyt sosiaaliset standardit on huomioitu. Eli nämä kysymykset on myöskin huomioitava, ja jos näin, jos näin ei tehdä, niin tilanne menee kyllä ihan jyrkännettä alas. Olen antanut itselleni viimeisen kysymyksen, jos sopii. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne komissari tänä iltapäivänä, koska se oli hyvin tärkeää. Ei pelkästään siltä asia, miten meidän täytyy tehdä seuraavaksi sisämarkkinoilla ja miten me olemme saaneet aikaan ja minkälaista kieltä voitaisiin käyttää, niin se olisi ymmärrettävämpää. Meillä on monia myönteisiä aloitteita, joista minä pidän tässä strategiassa – meidän pitäisi vähentää byrokratiaa, meidän pitäisi yksinkertaistaa julkisia hankintoja niin, että yritykset voivat toimia helposti ympäri Eurooppaa. Meidän täytyy pyrkiä purkamaan esteitä. <clears throat> Jos minä olen ammattilainen, niin silloin minä voin viedä työskennellä muuallakin, jossain muussakin maassa. Meitä rohkaisi tämä teidän ajatuksenne, että, että te käytetään ensiksi olemassa oleva lainsäädäntö ennen kuin lähdetään laatimaan uusia säädöksiä. Ihan muutama asia tästä yksinkertaistuksesta. Kiitän suuresti siitä, että otitte tämän esille. Meillä on paljon pieni, yri, pieniä yrityksiä, jotka, jotka kokevat ongelmia tässä, varsinkin digitaalisten palvelujen osalta. Ja tietenkin meidän täytyy, kaikkien 28 maan täytyy suostua muutoksiin. Sitten meidän täytyy varmistaa, että siellä missä yksinkertaistamme jotakin, että me saamme sen oikein tehtyä. Tämä, olkaa siis tarkkana tässä asiassa. Standardeista on hyvä että prosesseja nykyaikaistetaan, mutta haluaisin tietää, kuka tämän prosessin laatii ja käynnistää, jotta sitten on tilaa toimia. Ja että on myös vetoomusmahdollisuuksia, jos jotakin menee pieleen. Nythän se on varsin epäläpinäkyvää, meidän täytyy olla huolellisia sen suhteen, että ei luoda uusia monopoleja. Ja meidän, me, meidän täytyy muistaa palvelujen standardit. Ihmiset ovat kovin huoleissaan tästä erityisesti terveydenhuoltosektorilla on hy- oikein hyvä, että puutuitte myös markkinoiden seurantaan. Meidän täytyy, täytyy tarkastella tätä selkein, selkein katsein. Mutta on tärkeää muistaa, meidän emme saa lähteä keinotekoiseen hinnoitteluun, ja hinnat eivät ole aina perustelemattomia olen samaa mieltä Rova Gebhardin kanssa siitä, että tarvitsee selkeää informaatiota kuluttajille ja yrityksille. Ja meidän täytyy jo rohkaista jäsenvaltioita toimimaan tähän suuntaan. Kuluttajat ovat kuitenkin kaiken ytimessä se syy, miksi meillä on, meillä on uusi talous pyörimässä, on sitä, että se, koska kuluttajat tykkäävät siitä. Hollanti, Alankomaiden ministeri tuli täällä noin käymään, että 60 prosenttia työpaikoista Alankomaissa on tällä päivänä on, äh, on sellaisia yrityksiä, joita ei olemassa olemassakaan viisi vuotta sitten. Ja tässä on upeita esimerkkejä eurooppalaisista startup-yrityksistä viime viikolla. Äh, yksi yritys myöti, äh, luotiin 12, minuut, 12 vuotta sitten Tukholmassa. Se on nyt Tukholman, Lontoon, ja, ja Irlannissa. Ja myynti on, liikevaihto 5,9 miljardia dollaria. On, ja se kuitenkin pitää, pitää globaalin pääkonttorinsa Euroopassa, koska se on, haluaa olla osa sisämarkkinoita, koska meillä on valtavia hienoja innovointeja ja hienoja yrity, uusia yrityksiä. Me pystymme tähän. Ja muistakaa myös tuo postidirektiivi tai lähetettyjen työntekijöiden direktiivi. Meidän täytyy olla tarkkoja sen suhteen, minkälaisia muutoksia tehdään ja, ja millä tavalla, mutta emme saa unohtaa niitä hyötyjä ja etuja, joita kuluttajille tästä koituu. Komissaari, olkaa hyvä. Um, Kiitos. Muutama huomio yhteisötaloudesta ensin. Tämä tutkimus johon viittasitte, me tätä asiaa tarkastelemme. Totta kai pohjan tulee olla hyvä, tietojen tulee olla riittävät senkin suhteen, mikä on sosiaalinen ulottuvuus tässä uudessa tavassa toimia. Sanon kuitenkin tässä muutaman seikan. Ensinnäkin, miksi ylipäätään tätä asiaa tarkastellaan, on tärkeää, että ollaan turvallisilla vesillä parin seikan suhteen. Ensinnäkin sen suhteen, että yritysten tulee eh, hoitaa veroasiat kunnolla ja sitten toisena tärkeänä seikkana eh, turvallisuus kuluttajien kannalta. Ja tarkoitus oli osoittaa, kuinka nykyistä palveludirektiiviä ja niin kuin jo totesin, myöskin muita eh, lakiesitykset, jotka liittyvät kuluttajansuojaan, kuinka ne voidaan kytkeä yhteisötalousasiaan. Ja sitten kun tämä asia on saatu hoidettua, niin tässä Ransvalle vastaus. Tällöin yleensä edetään hyödyntäen nopeampaa täytäntöönpanoa olemassa olevien sääntöjen osalta. Eli eh, lainsäädäntö pätee yhteisötalouteen, ei viivaa, vaan ainoastaan täytäntöönpanoon puututaan, jos huomataan, että siinä on puutteita ollut. Eli osoitamme ikään kuin jäsenmaille sen, kuinka käyttäjä hyödyntää eh, olemassa olevia eh, direktiivejä ja asetuksia tässä suhteessa. Toisaalta on myöskin syytä muistaa se, eh, että tämä uusi yritysmallihan eh, soveltuu pitkälti hotellialan palveluihin. Ja matkailu, hotelliteollisuus. Tästä oli tarkoitus todellakin juuri heille osoitus tehdä ja yliopistossa asia oli esillä ja juuri tämä ala, joka tällä tavalla toimii, juuri näin toimii, siellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin huomioida nämä uudet yritysten tavat toimia. Totta kai kuluttajien kannalta kuluttajien suojelu ja turvallisuusseikat on huomioitava, emme voi, mutta emme voi paeta tätä yritysmallia, koska se kehittyy ja kasvaa koko ajan. Emme voi välttyä siltä. Meidän on valmistauduttava siihen ja se etenee kasvaa nopeasti, eli jo tässä vaiheessa olemme vähän jälkijunassa. Eli näitä globaaleja trendejä, kyllä ne on huomioitava ja niitä seurattava. Innovatiivisten startup-yritysten osalta tilanne on melko lailla hyvä. EU-ssa niitä on EU-ssa paljon, eli tilanne on nyt ihan erilainen kuin mitä se oli vielä muutama vuosi sitten oikein hyviäkin startup-yrityksiä on, mutta tärkeää on, että niitä kohdellaan samoin kaikissa jäsenmaissa, sillä näinhän muillakin globaalilla talousalueella tapahtuu ja rahoituksen saatavuus on huomioitava. Ja ähm, riskipääoma tässä mainittiin ja toteaisin, että on olemassa tietty kynnystaso, jonka yläpuolella kun mennään, äh, on vaikea enää kerätä rahoitusta äh, EU-ssa näille yrityksille ja tilaisuuksia sitten tarjoutuu esimerkiksi Yhdysvalloissa paremmin ja siksi nostin tämän asian esiin. Unioni luo puitteet eh, monille rahoitusvälineille. Pankit ja julkiset instituutit eivät mielellään mene riskaapeleihin hankkeisiin mukaan. Ja tätä joskus ovat innovatiiviset startup-yritykset. Ja siksi ehdotamme laajapohjaisia menettelyjä näille rahoitusjärjestelyille, jotta EU voisi tarjota samantyyppisiä mahdollisuuksia kuin joita esimerkiksi Yhdysvallat tarjoaa. Ja ESIR-rahasto on tästä yksi esimerkki. Esirin neljäs osa menee nimenomaan, esiristä neljäs osa menee PK-yrityksille ja tietty osuus, josta vielä neuvotellaan, menee suoraan startup-yrityksille rahaston muodossa, niin kuin juuri totesitte. Mitä säänneltyihin ammatteihin tulee, Asiasta varmasti kovasti tullaan peistä vääntämään ja tältä pohjalta kehiteltiin tätä palvelupasseja. Se on asiakirja, jonka kansallinen viranomainen määrää, myöntää ja varmistaa näin sen, että tietyn palvelun tarjoaja täyttää kaikki olemassa olevat vaatimukset eh, omalla alallaan ja omassa eh, maassa. Ja tästä toivottavasti on jonkin verran hyötyä ja apua. Tietysti on totta, että paljon jää kansalliselle vastuulle, mutta kun osoitetaan ja pystytään osoittamaan eh, se, että ei oikein käy, että Euroopassa esimerkiksi kampaajat voidaan katsoa säännöllyksi ammateiksi, emme voi nolla tasoon asti päästä missään vaiheessa, se on totta, mutta tulen kuitenkin tämän asian eteen näkemään kovasti vaimaan. Voi... Vaivaa. Ja mitä tulee vastavuoroisen arviointipakettiin, niin tässä olemme läheisessä yhteydessä jäsenmaihin ja pitkälti olen samalla linjoilla Rosierin kanssa ja voin yhtyä siihen, mitä totesitte. Maantieteelliset indikaattorit juuri tämän vuoksi onkin huomioitu tässä asiakirjassa. Ja keskustelemme siitä, miten jatkaa. Tässä on monia muitakin mahdollisuuksia kuin pelkkä lainsäädäntö, mutta julkista konsultaatiota järjestetään ja selvää on, että ei tämä ole suinkaan nyt loppu, vaan jos tämä asia on huomioitu, niin se on, tarkoittaa sitä, että se nähdään tärkeäksi ja sen tarkastelua on syytä vielä jatkaa. We have few others. Meillä on pari muutakin tärkeää teollista sektoria Euroopassa, mutta tämä on meidän agendamme yläpäässä. En nyt halua puhua korkean tason ryhmistä, mutta haluaisin nyt vaan tässä vaiheessa mainita tämän, että minä perustin korkearyhmän työryhmän energia, äh, muun muassa energiakysymyksiä varmaan, äh, varten. Ja tämähän on teollinen ryhmä, koska tilanne, niin kuin sen tällä hetkellä on, on todellakin äärimmäisen vaikea. Meillä on liikakapasiteettia tuotannossa, meillä on alhaisia hintoja, Meillä on paljon äh, kiinalaisia edelleenkin tulossa meidän markkinoillemme. Meidän täytyy olla hyvin konkreettisia nyt, eikä, pu- eikä puhua pelkästään suunnitelmista, vaan täytyy lähteä konkreettiselle tasolle. Luulenpa, että meidän täytyy toimia kolmella tasolla. Ensinnäkin äh, komissiossa minä, minun ja komissaari Maastramin tasolla – ja kuitenkin monet as, useimmat asiat ovat nyt, ovat nyt liittyvät kaupan puolustamiseen. Meidän täytyy lopultakin puhua siitä, eikä siinä ole mitään muuta mahdollisuutta. Täytyy toimia tällä sektorin Malmströmin ja, ja kanssa, koska on myös hyvin tärkeää rohkaista jäsenvaltioita käyttämään parem, par, omia mahdollisuuksiaan. Tämä on se toinen kohta. Ja siis toinen taso on ne jäsenvaltiot, jotka ovat edelleenkin olemassa teollisella tasolla. Me ainakin teollisuuden alalla me toimimme arvoketjussa, jos me vedetämme teollisuutta Euroopasta. Sitten meillä on autoteollisuus, joka on hyvin innovatiivinen teollisuuden sektori. Ja 50 prosenttia tästä, tässä on, liittyy palveluihin. Ja meidän täytyy todellakin suojella ja ajatella, miten parha, parhaalla tavalla käytetään äh, esimerkiksi kaupan suolustamistoimia, mutta myös Junckerin suunnitelma. Toistan jälleen kerran, tämä on tärkeää, että, ja tämä on mahdollista, että saata, voitaisiin käyttää strategisia investointeja teollisuusprojekteihin. Niiden lukumäärä on kasvamassa, mutta muutamasta sadasta saattaa, niitä on saattanut olla jo tuhat. <clears throat> meillä on kansallisia ehdotuksia Junckerin suunnitelmaan, mutta niistä on ehkä parikymmentä on teollisia luonteeltaan, jossa puhutaan energiatehokkuudesta ja, ja on kysymys myös innovointien ja modernisaation, nykyaikaistamisen rahoittamisesta. Nämä uutiset, niitä täytyy levittää kansallisille hallituksille, niiden, he, koska ne kuitenkin ovat niitä, jotka, jotka panevat tämän täytäntöön ja infrastruktuuriprojektit ovat, eivät ole ainoita, jotka liittyvät Junckerin suunnitelmiin. Ja sitten lopuksi, joka täytyy myös ottaa huomioon, meidän, kun ajatellaan terästeollisuuden tilannetta ja se raaka-ainetilannetta, on kysymys yhteistyöstä komission tasolla, koska siinä on teollisuus- ja ympäristökomissaari joutuu olemaan yhteistyössä. Tätä me tarvitsemme, jotta nämä, nämä kaksi asiaa kiertotalouden osalta saadaan hoidettua. Mutta henkilökohtaisesti – mehän me olemme puhuneet tästä paljon omassa pääosastossamme ja minun yksiköissäni. Meidän täytyy puhua ja myös tullivälineistä, tulliinstrumenteista, kun puhutaan kaupan puolustamisesta. Tämä on tärkeää. Kiitoksia. Komission jäsen, erittäin kattavat vastaukset. Kiitoksia kovasti ajastanne. Kiitoksia strategiasta. Odotamme yhteistyöltä paljon tulevina kuukausina. Erinomainen yhteistyö on tässä valiokunnassa ja tiedän, että täällä halutaan teitä auttaa. Haluaisin vielä kerran kiittää teitä siitä, että sitoudutte tässä valiokunnassa myös tiedottamiseen. Kiitoksia teille kaikille.